I'm trying to sort of gently wait until there's... Yritän tässä mukavasti odotella, että meillä olisi edes yksi edustaja kaikista suurimmista poliittisista ryhmistä paikalla. Minä toivoin, että tässä ehkä osa EPPstäkin olisi kiinnostunut kuluttaja- ja kauppapaketista, mutta täällä ei vielä ihan ollut. Meillä on useita kokouksia ollut tänään. Tervetuloa takaisin sisämarkkina valiokuntaan. Ja meillä on ollut miltei kaikkien poliittisten ryhmien edustajat täällä. Seuraava kohta esityslistalla on komission katsaus sähköistä kaupankäyntiä koskevan pakettiin. Paketti, joka koostuu rajoja ylittävän sähköisen kaupankäynnin lisäämisestä, pakettipalveluita, ehdotusasetukseksi, maarajoitusten ja muiden syrjintämuotojen käsittelemiseksi ja ehdotus yhteistyöstä kansallisten viranomaisten kanssa, jotka vastaavat kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta, kuten myöskin ohjausta kaupankäyntiin käytänteisiin. Näinpä annan heti puheenvuoron maanrajoitusasiantuntijammalle. Sen jälkeen puhutaan kulutasoyhteistyöstä ja Werner puhuu sitten pakettien välittämisestä. Gerald. Everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Iltapäivää kaikille. Haluaisin puhua lyhyesti maakohtaisista rajoituksista. Minulla on tässä äh, kalvot ja sitten äh, pääosasto Growsta. Äh, kollegani jatkaa. Tietenkin maakohtaiset rajoitukset, geoblokkaus on asia sinänsä. Se on tärkeä osa pakettia. Jos onnistumme pääsemään eteenpäin paketti kysymyksessä, niin silloin Katsotaan, millainen ehdotus tulee komissiolta myöhemmin. Me poistamme paljolti niitä syitä, joiden tähden kaupankäynti ei toimi maiden välillä. Ja tätä täytyy katsella muiden asioiden yhteydessä. Ja Tähän on nyt useitakin syitä, minkä tähden asia on niin tärkeä. Me haluaisimme tämän kolminkertaisen toimenpidepaketin äh, roaming-maksut, verkkovierailumaksut poistuvat ensi vuonna ja sitten äh, maa rajoitukset, äh, nekin, niiden poistaminen on tärkeä viesti kansalaisille siitä, että voimme poistaa esteitä ja helpottaa sitä, että kansalaiset käyttävät näitä mahdollisuuksia. Ja sitten hyvin tärkeä tärkeä ero, tärkeä tehdä ero perusteltujen ja ei-perusteltujen rajoitusten välille. Sellaiset, jotka eivät ole perusteltuja, ovat tilanteita, joissa on ei ole hankalampaa tarjota tavaroita ja palveluksia niille kansalaisille, jotka ovat muissa jäsenvaltioissa, jos se on hankalampaa ja monimutkaisempaa. Eli silloin pitäisi toimittaa vielä tuote toiseen eh, jäsenvaltioon. Siihen liittyy kustannuksia ja lainsäädäntöä. Eh, jos se on monimutkaisempaa, silloin se on oikeutettua, mutta toivoisimme, että nämä syyt, eh, minkä tähden ei asiakkaita palvella, niitä on yhä vähemmän. Eli useita, useissa tapauksissa ei ole mitään syitä kieltää palvelua näille muille, muiden jäsenvaltioiden asiakkaille. Ja sitten äh, tähän liittyvät kaikki tavarat ja sellaiset palvelut, jotka liittyvät palveludirektiivin puitteisiin. Ja äh, käymme läpi niitä niillä alueilla, joilla EU pyrkii helpottamaan palvelujen tarjoamista. Eli tällöin äh, kohdennamme juuri näihin palveluihin ne palvelut, jotka eivät ole mukana, ne ovat ne, jotka eivät ole palveludirektiivissäkään, eli audiovisuaaliset palvelut, jotka tulevat aivan eri osioon, kun uudistamme tekijänoikeutta. Ja sitten terveyspalvelut, rahoituspalvelut, koska niillä on oma logiikkansa, kuljetuspalvelut, ne ovat hyvin paljolti osa EUn lainsäädäntöä jo. Myös raideliikennepalvelut, niistä tulee uusi ehdotus. Ja sitten televiestintä, se ei myöskään ole mukana tässä. No, sitten nämä perustelemattomat maarajoitukset. Me olemme tehneet paljon töitä viime vuosina. Olemme kuulleet, olemme selvittäneet asioita, jotta saadaan ajatus siitä, minkä kokoinen ongelma on on tilanteista, joissa ähm, yritetään segmentoida markkinoita ja me olemme tehneet äh, selvitystä muun muassa valeostojen avulla ja on osoitettu, että 8-30 prosenttia kaikista äh, internetkaupankäynnistä, sähköisestä kaupankäynnistä ähm, ne eivät onnistu nämä toimenpiteet, koska yritetään segmentoida markkinoita. Eli 70 prosenttia kaiken kaikkiaan, 75 prosenttia on tilanteita, joissa ähm, ei onnistu. Niissä on perustellut syyt, koska olisi liian monimutkaista vastata näihin palvelupyyntöihin, mutta 25 prosenttia äh, kyse on siitä, että on äh, varsinaisesti päätetty, ettei palvella asiakasta, koska taloudellisesti hyödyllistä segmentoida markkinoita. Me olemme tunnistaneet viisi tilannetta, joissa uskomme, että maarajoitukset eivät ole perusteltuja. Ensimmäinen niistä on se, että tulee äh, rajoitus äh, sille äh, kuluttajalle, joka tulee verkkosivulle toisesta jäsenvaltiosta. Noin 2 prosenttia verkkosivuista ja ne ovat 8 prosenttia sähköisestä kaupankäynnistä. Ensimmäinen tilanne, eli nyt ei enää pitäisi rajoittaa. Ei ole kansallisen lainsäädännön syitä lähteä rajoittamaan, eli poikkeustilanteita, eli automaattisesti ei pitäisi ohjata toiselle sivustolle, vaan mm, jäsenvaltion tai muun jäsenvaltion verkkosivustolle voisi mennä asioimaan. Ja sitten toinen tilanne, siinä voidaan miettiä myös tosi elämässä, että mennään kauppaan tietyssä jäsenvaltiossa, ei kukaan katso minkä maalainen on ja sanotaan, että ei palvella. Jos kuluttaja haluaa e, tehdä tilauksen toisesta jäsenvaltiosta. Ja hän toivoo, että häntä palvellaan aivan samalla tavoin kuin maassa asuvaa asiakasta. Me arvioimme, että tämä on sellainen tilanne, jossa ei ole mitään hankaluuksia yritykselle sen suhteen, että kuluttaja palvellaan, eli kuluttaja ei pitäisi maa rajoittaa. Ja sitten kolmas tilanne, siinä annetaan palveluita rajat ylittävästi, esimerkiksi pilvipalvelut ja tietenkin on paljon helpompi tarjota palveluita äh, verkossa äh, näiden palvelujen osalta sanomme, että ne eivät ole monimutkaisia, joten näitä palveluita pitää pystyä tarjoamaan myös toisessa jäsenvaltiossa oleville asiakkaille. Ja sitten mikroyritykset, äh, siinä pitäisi pystyä soveltamaan arvonlisäveroja kuluttajan maassa. Siinä on hiukan monimutkaisempaa toimintaa. Eli eh, ei ole hyvä, että mikroyritykset olisivat mukana tässä. Sitten neljäs tilanne on eh, tilanne, josta me olemme kuulleet, olemme kokeneet sellaisia, eli sama palvelu, jota käytetään samoissa olosuhteissa samassa paikassa eh, ja siitä veloitetaan eri määrä rahaa tai ehdot ovat erilaiset sen perusteella, missä kuluttaja asuu. Tästä on esimerkkejä esimerkiksi teemapuistot tai hotellit. Meidän mielestämme tämä, on, tämä ei ole perusteltua. Täytyy katsoa koko ehdotusta. Eli hintoja pitäisi olla samat Yrityksille voi olla hyvin erilaiset sivut eri maissa, mutta jos kuluttaja haluaa hyötyä juuri tietystä edullisesta hinnasta, eh, silloin ei voida sulkea ulos tätä kuluttajaa. Ja tämä pätee neljänteen tilanteeseen, jossa on eri tarjoamat eri jäsenvaltioissa, mutta ei voida estää sitä, että kuluttaja voisi hyötyä tietyn toisen jäsenvaltion tarjouksista. Ja sitten viimeinen tilanne on sellainen, eh, joka liittyy maksuehtoihin maksutapoihin. Monissa tapauksissa mm, mennään äh, läpi koko tilausprosessi ja sitten äh, ei hyväksytä maksutapaa, koska äh, se ei ole samassa valtiossa kuin kaupan palvelut, eli ei ole nyt mitään syytä kieltää sellaista maksua, joka hyväksytään oman jäsenvaltion kansalaisilta. Se pitää hyväksyä myös muista jäsenvaltioista. Ehkäpä kollegani Jyrgen voisi selittää hiukan, mikä on palveludirektiivin ja sovellettavan lainsäädännön välinen yhteys. Thank you. Um... Kiitos. Kolme huomiota Ensimmäinen on se, että lähtökohtana on se, miksi me tarvitsemme tätä asetusta, kun teillä on jo artikla 20 palveludirektiivissä. Siinä määritellään ne hyvät periaatteet, syrjimättömyyden periaate ja siellä on hyvin selkeä, että säännöt yritykselle ja mitä se käytännössä tarvits, tarkoitti, niin kukaan ei oikeastaan tiennyt. 2012 laadimme tällaisen oppaan jäsenvaltioille, että ne ryhtyisivät toimiin, mutta mitään ei tapahtunut. Me saimme hyvin paljon valituksia. Joten tärkeää teille on nyt se, että me emme tule muuttamaan palveludirektiiviä, vaan tämä on väline, jota kutsumme Lex Specialiseksi. Se on tällainen erityisväline, jonka pitäisi luoda tarvittavaa laillista selkeyttä kahdessa tilanteessa, jossa maan rajoitukset ovat meidän mielestämme epäoikeutettuja. Toinen huomio se, että kävimme hyvin paljon keskustelua myös myyjien kanssa. Jos minun kuluttaja toisesta maasta ottaa yhteyttä ja minun sitten tulee pala, äh, lähettää jokin tuote äsken kuvaillun toiminnan mukaisesti, niin silloin minä kuulun Rooma ykköseen, joka on väline, jossa tarkastellaan ulkomaisen kuluttaja lainsäädännön tilannetta. Mutta tämän Roma ykkösen lisäksi me tarvitsemme myös oikeudellista varmuutta siitä, että jos olet pk-yritys, että ulkomainen toisen maan kuluttajalainsäädäntö ei koske sinua, vaan EUn lainsoja. Artiklasta yksi löytyy määritelmättä näille välineille. Tämä on tärkeää nimenomaan myyjäpuolelle ja oikeudelliselle varmuudelle. Mutta me haluamme myös luoda kuluttajasuojaa. Me haluamme nyt oikeastaan vain selkeyttää, mikä se myyjän tilanne on, mikä hänen asemansa on. Ja sitten vielä jakelukysymykset. Katson tässä kollegaani kuluttajansuoja näkökulmasta. We continue. Thank so you, Spina, you're going to take over on the consumer. Niin, te kerrotte vielä tästä kuluttajasuojayhteistyöryhmästä. Niin, täydentääkseni tätä pakettia olemme sisällyttäneet, kuten myös jo digitaalisessa yhtenäismarkkinastrategiassa on ilmoitettu, kuluttajasuojayhteistyövälinen uusinnan se on ollut olemassa vuodesta 2004 ja se on ainutlaatuinen siinä mielessä e, yhtenäismarkkinalainsäädännössä, että se ottaa käyttöön yhteistyön viranomaisten välillä, jotta nämä voivat täytäntöönpanna rajoja ylittäviä kysymyksiä. Noin 13 eri lainsäädännön kappaletta perinteistä lainsäädännöstä, käytänteistä, eteenpäin rahoituspalveluihin, kuulut, matkustajaoikeuksia ja niin poispäin. The regulation uh, has been in place. CPC-asetus on ollut voimassa vuodesta 2004 ja sitä on käytetty perinteisessä rajoitettavassa yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä, mutta ei täydellä potentiaalillaan. Siitä syystä minun mielestäni nyt on korkea aika tarkastella sitä, että asetusta uudistettaisiin, varsinkin jotta katsottaisiin, mitkä ovat ne vähimmäisvaltuudet, joita jäsenvaltioilla on täytäntöönpanopuolella ja millä tavalla näitä valtuuksia voidaan lisätä niin, että täytäntöönpanoa voidaan parantaa, miten voidaan myös laajentaa se soveltamisalaa, että sisällytään siihen muuta mukaan lukien äskettäiset maarajoitusehdotukset ja myös artikla 20 palveludirektiivistä ei kuulunut sen soveltamisalaan millä tavalla tätä konnoitua prosessia voitaisiin parantaa. Se mahdollistaisi sen, että voimme pureutua laajalle levinneisiin rikkomuksiin kautta Euroopan unionin. Tällä hetkellä meillä on erittäin vahvoja kuluttajasuojaviranomaisia, jotka tekevät täytäntöönpanonsa hyvin, mutta tämä ei ole suinkaan tilanne kaikissa jäsenvaltioissa, vaan vain vähemmistössä 28 jäsenvaltiosta. Nämä olivat siis pääsyinä sille, että esitimme tämän ehdotuksemme. Mitä te sitten tähän mennessä on saatu aikaiseksi? Muistan, että tämän kuuluisan tapauksen, joka kohdistui kahteen kuuluisaan alustaan sen suhteen, että poistettiin viittaus ilmaisuuteen, joka koski ö, internetpelejä. Siellä aina piti tehdä ostoja itse tuon sovelluksen sisällä ja me onnistuimme lainsäädäntömme avulla vakuuttamaan Amazonin, Applein ja Googlen siitä, että peleistä, jotka eivät itse asiassa olleet ilmaisia, poistettiin maininta ilmainen. Tämä oli epäoikeudenmukaista toimintaa ja se oli myös kuluttajansuojadirektiivin vastaista. Olemme onnistuneet myöskin saamaan viisi, viisi suurinta autovuokrausyritystä muuttamaan toimintansa niin, että tämä kuuluisa tankkitäyteen käytäntö olisi käytössä tai jotain muuta. Tämä on toinen saavutus, jonka olemme saaneet aikaiseksi. Olemme lisäksi onnistuneet tekemään niin sanottuja pyyhkäisyjä noin 4500 internet-sivustolla, jotka on tarkistettu vuodesta 2007 eteenpäin. Olemme kyenneet korjaamaan 4500 sivustoa, internet-sivustoa kautta Euroopan unionin. Ja tietysti meillä on koulutusta ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja työryhmiä. Se on erittäin tärkeää, jotta saataisiin tasaveron toimintaympäristö. Miksi olemme sitä mieltä, että tarvitaan nykyaikaisempaa työkalua? Siitä syystä, että äskettäinen tutkimus, joka tehtiin tämän ehdotuksen vaikutusanalyysin vuoksi, saimme nähdä, että 37 prosenttia sähköisestä kaupasta ja internetsivustoista ei noudata viittä peruskuluttajaoikeutta. Tämä koski viittä pääalaa, elektroniikkaa, vaatteet. Toivottavasti kaikki näette tämän. Ettekö minua? 37 prosenttia siis sähköisestä kaupankäynnistä ei kunnioita peruskuluttajaoikeuksia. Ja tässä on kysymys elektroniikasta, vaatteista, urheilusta, tapahtumista, rahoituspalveluista, hyvin perustoimialat, joissa näitä perusoikeuksia kunnioitetaan, se meidän ehdottomasti täytyy puuttua asiaan. Ja tämän tappion arvioitu noin 770 miljoonaksi vuosittain. Se on valtava tappio. Perusoikeuksista me olemme kaikki sopineet yhdessä. No mitä sitten muutamme? Ja millä tavalla tämä toimii paremmin yhdessä uuden ehdotuksen kanssa? Ensinnäkin tänä päivänä Tänä päivänä viranomaiset voivat vain toimia käytössä olevia laittomia käytänteitä vastaan. Eli jos on internetsivusto, joka on tarjonnut jotain, mutta nyt on lopettanut nämä tarjoukset, niin silloin me emme voi siirtyä takaisin ajassa ja toimia näin, vaan meillä voi olla jatkuvaa tämänkaltaista toimintaa. Siellä esitetään, että myydään jotain kuluttajalle, mutta kuitenkaan näin ei tehdä. Ja asetuksen soveltamisella tällä hetkellä kattaa noin 13 EU-lainsäädännön alaa, mutta ei uutta maarajoitusehdotusta. rajoitusehdotusta joitakin äh, matkustajaoikeuksia, jotka on myönnetty, eikä rahoituspalveluita, mutta myös artikla 20 palveludirektiivistä. Viranomaisilla on vain rajallinen mahdollisuus äh, tunnustaa, tunnistaa äh, tällaisia roistokaupankäyjiä – Meillä on nyt kuitenkin mahdollisuus katsoa näitä internetsivustoja niin, että saamme täyden tiedon yrityksen omistajista ja voimme varmistaa näin mahdollisen korvaukset kuluttajille. Kaikkein tärkeintä on se, että voimme pureutua sellaisiin rikkomuksiin, jotka ovat hyvin laajalti levinneitä, joihin ei ole tähän mennessä puututtu. Ehdotamme uutta EU-tason säännöstä, joka käynnistetään koordinoidaan komission toimesta. EU-laajuisiin rikkomuksiin, jotka on selkeästi määritetty. Ja komissaari Juro tänä aamuna tuossa vuoropuolussaan keskusteli näistä kriteereistä, jotka soveltuvat erittäin tiukasti näihin kysymyksiin. Erittäin tärkeät asiat ovat kyseessä. Ja lopuksi tietojenvaihto on rajallista Meillä on kuluttajajärjestöjä, joilla on paljon kokemusta rikkomuksista markkinoilla. Haluamme tarjota niille mahdollisuuden välittää tietoa tehokkaammin. Nämä ovat siis uuden asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Jotkut esimerkit, jotka laitoin tässä esille. Kuten mainitsin esimerkiksi tietyt tarjoukset ilmailualalla tai pakettimatkoissa – jossa on muutaman päivän mittainen tarjous, mutta sitten kun liput on varannut, niin huomataan, että hinta ei ole yhtään sen alempi, alhaisempi kuin muulloin. Jotkut käyttävät tällaista epäoikeudenmukaista taktiikkaa. Voimme siihen puuttua. Pitkän aikavälin tilaukset, jotka onnistui ottamaan vastaan siitä syystä, että vastasi tekstiviestillä tarjouksen, jossa sanoit, että voi voittaa iPhonein yhdellä eurolla. Tai sitten sellainen online-kaupankäyjä, joka on hävinnyt kuin tuhka tuuleen ja on muuttanut jatkuvasti toimipaikkaansa. Varsinkin autovuokrauspuolella meillä on valtava määrä valituksia. Eurooppalaiset kuluttajakeskukset osoittavat, että näitä on valtavat määrät ja me tarvitsemme koordinoitua lähestymistapaa tässä suhteessa. No mikä sitä on esimerkkinä tästä lailla levinneestä rikkomuksesta? Moni varmaan tuntee tämän hyvin tunnettu yritys, joka sen sijaan, että tarjoaisi kahden vuoden takuita, myyvät tuotteita ja sanovat, että teillä on vain yhden vuoden takuu ja täytyy ostaa tuo ylimääräinen vuosi. Siitä, se on laiton käytännön. Meillä on sitä esimerkkiä jäsenvaltiosta, jossa siihen on kyetty pureutumaan. Jos eu prosessia voitaisiin hyödyntää, sitä voitaisiin käyttää EU-ssa kauttaaltaan ja saada sama tilanne aikaiseksi kaikille 28 jäsenvaltiolle, ei vain niille, joissa on voimakkaita täytäntöpanoviranomaisia. No mitä odotamme etuina tästä? Ensinnäkin paremmat korvaukset, laittomat käytäntöt lopetetaan nopeasti, vähemmän häiriöitä markkinoille ja huijaukset paljastetaan nopeammin. Yrityksille poistetaan nämä rikolliset toimijat, samanveroinen toimintaympäristö ja yhden asiointipisteen lähestymistapa niille, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä näissä asioissa. Ja sitten viranomaisille, enkä voi tätä painottaa liikaa, odotamme suuria säästöjä, noin 45 prosenttia kustannuksista koordinoituista toimista ja jopa 75 prosenttia siinä tapauksessa, että valitusta ei esitetä sen takia, että ongelma ratkaistaan EU-tasolla. Ja tietysti kaikille samanveroinen toimintaympäristö. Pari sanaa vielä, jos sopii. Kun tässä puhutaan nyt tästä paketista ja puhutaan täytäntöönpanosta, niin en voi kyllä olla painottamatta tätä liikaa. Tämä on nimittäin kulmakivenä kuluttajalainsäädännössä, kun harmonisoidaan Näitä kysymyksiä on ollut olemassa vuosia, mutta viimeiset ohjeistukset ovat vuodelta 2009 ja ne eivät kattaneet erityisesti internetkauppaa. Me tiedämme äskettäin tehtyistä tutkimuksista, että 44 prosenttia kuluttajista on nähnyt harhaanjohtavia mainonta, harhaanjohtavaa mainontaa tai tarjouksia viimeisen vuoden ajan. Ne, jotka ovat tällaisia havainneet, heistä miltei neljäsosa sanoo, että he itse asiassa ostivat jotain, joka pohjautui näille väitteille. Se on siis todellinen ongelma. Haluan myös näyttää teille, että CPC-kokemuksessamme miltei joka toinen tapaus, joka tulee esille, koskee epäoikeudenmukaisia kaupankäyntitaktikoita. Ja siitä syystä olemme esittäneet nämä Suuntaviivat, avulla voimme yritykselle kertoa, mikä lainsäädäntö on ja että kuluttajärjestöt voivat toimia tämän puitteissa ja täytäntöönpanoviranomaiset saavat samat ohjeet kaikkiin 80, 28 jäsenvaltion tämän lainsäädännön puitteissa. Kaksi esimerkkiä vielä tästä, jotka haluaisin teille kertoa. Esimerkiksi mitä tapahtuu näille internet-alustoille. Kuulitte komissaari Juro Vaan täällä kertovan tänään näistä kysymyksistä ja hän sanoi, että tämä on osa jakelutaloutta, kun selventää sitä, milloin yrityksiltä kuluttajille lainsäädäntö tulee voimaan. Meillä on myös tässä suhteessa hyvä esimerkki Italian kilpailuviranomaiselta päätös vuodelta 2014, jossa päätettiin, että matkoja välittävä internet-taho, joka oli niiden kauppaa ja ei pelkästään varastoinut tietoa, vaan sillä kysymyksessä oli myöskin tietojen luokittelu hotellista, ravintoloista ja matkailukohteista. Tämä on erittäin tärkeä osa näitä suuntaviivoja, jotka koskevat internetissä toimijoita. Lisäksi harhaanjohtavat väitteet. Moni teistä on varmaan nähnyt, kun tilaatte hotellihuoneen tai lipuun, yksi lippu jäljellä, yksi huone jäljellä. Sellaiset väitteet, jos ei niillä ole mukana tiettyjä tietoa, voivat johtaa harjahan, harhaan kuluttajaa. Ja tässä olemme ottaneet esimerkiksi Alankomaiden esimerkin, jossa tuomioistumissa päätettiin, että se, että kuluttajille ei tiedota, että kysymys on vain huoneista tuolla kyseisellä alustalla, johtaa siihen, että kuluttaja saattaa harhaanjohtavasti luulla, että kaikki huoneet on tilattu. Eli ei tarvita uusia sääntöjä, vaan uusia suuntaviivoja, uutta täytäntöönpanoa, ja tähän juuri pyrimme tämän paketin avulla. Kiitoksia. And now on parcel delivery. Ja sitten paket, paketeista, Werner. Yes, good afternoon everybody. Werner Steng. I'm still waiting for the slides to come up. Niin, iltapäivä vaan kaikille. Siis paketin toimitus rajat ylittävästi ehdotettu asetus. Tämä ei ole mikään uusi asia. Sitä on valmisteltu jo niin pitkään kuin tämä valiokunta on ollut ja valmisteluvaiheessa olemme puhuneet siitä täällä 2012 toimintasuunnitelma. Meillä on ollut tarkoituksena Mm, poistaa näitä esteitä ja eh, tässä on otettu huomioon kuluttajan ja kauppiaan näkökannat. Vihreä kirja tuli samana vuonna ja siinä vahvistetaan, että eh, on olemassa ongelma ja vahvoja viestejä saatiin myös markkinoilta ja parlamentista, jäsenvaltioista, että meidän pitäisi mahdollisimman pitkälti luottaa markkinoihin eikä säädellä liian nopeasti. Joka tapauksessa seuraavana vuonna etenemissuunnitelma, missä säädeltiin erilaisia näkökulmia, jotka liittyivät jakeluun ja hintoihin. Ja aika pitkälti tämä oli yhteissäätelypuitteissa otettiin mukaan eri sidosryhmiä ja jäsenvaltioita, jotta saataisiin toimenpiteitä, joiden avulla voidaan puuttua ongelmiin. Nyt ähm, meillä on esitettävänä äh, asetusluonnos, jossa yritetään puuttua niihin äh, määritelmiin, joihin ei riittävästi puututtu muilla toimilla. Ja sitten äh, muutamia esimerkkejä tästä täällä kalvolla. Ensinnäkin yhteen toimivuus, Mm, tässä on äh, hyvin paljolti investointu, jotta voidaan ne jäljittää eh, silloin, kun kaksi toimijaa on äh, hoitamassa asiaa peräkkäin. Äh, asiat ovat menossa parempaan suuntaan. Eh, tarkastelemme asiaa hyvin tiukasti, mitä tapahtuu. Ja sitten sähköinen kaupankäynti, eh, siinä vähittäiskauppiaat ovat mukana ja mm, pyrimme myös paranta, siihen, että parannetaan laatua. Ja sitten viimeinen kohta, tiedotusfoorumi äh, Kosmen kautta äh, pk-yrityksille, äh, jotka pyrkivät myymään toisessa jäsenvaltiossa. On hyvin vaikea ymmärtää, miten vaikea tämä jakelujärjestelmä on, jos ei ole talon sisäinen. Eli voimme vetää johtopäätöksen, että tässä asiassa ei pitäisi välttämättä toimia nyt siitä huolimatta edelleenkin äh, on olemassa ongelma silloin, kun kysytään kuluttajilta ja yrityksiltä. Äh, esiin tulevat äh, rajat ylittävän jakelun kustannukset ja siitä esimerkkejä merkittävät, mer, merkittävä määrä myyjiä ja ostajia, kun puhutaan esteistä, niin silloin jakelu tulee ensimmäisenä ja varsinkin kuljetus- ja jakelukustannukset, jotka eivät millään tavalla paranna tilannetta ja siitä syystä meillä on nyt tämä ehdotus, jota voitte tarkastella, jos nyt katsotaan tätä aloitetta. Se ei ole tietenkään vastaus kaikkiin kysymyksiin. Olemme edelleen sitä mieltä, että markkinavoimat parhaiten hoitavat ongelman, eli tässä on täydennys, tämä on vain täydennys markkinapohjaisiin ratkaisuihin ja se on hyvin kohdennettu toimenpide. Siinä puututaan nimenomaan hintoihin ja siihen, että katsotaan pääsyä, markkinoille pääsyä ja sitten haavoittuvien käyttäjien mahdollisuus ostaa palveluita, ei isojen toimijoiden, kyse on pienistä ähm, yrityksistä ja kansalaisista, joille ei ole edullisia hintoja olemassa rajat ylittävästi. Ja kolmanneksi sitten tarkastelemme äh, tasapainosta äh, toimenpidettä. Ei ole olemassa mitään hintasääntelyä. Me yritämme puuttua äh, hyvin avoimesti, tiivistetyllä avoimuudella sekä kansalaisille että sääntely, sääntelyviranomaisille. Pyrimme pitämään hallinnollisen taakan myös minimissään kaikille toimijoille ja kansallisille sääntelyviranomaisille. Se on hyvin tärkeää, kun täytäntöönpannaan asetusta. Nyt näkyy tässä rakenne, asetuksen rakenne, se on hyvin selkeä mm, artikla. Ensimmäiset on aiheesta ja äh, kolma, toisessa tulee sitten äh, kokonaiskatsaus 3, 4, 5 ja 6. Niihin palaan vielä. Äh, siellä on menetelmät myös yhdeksässä. Yritämme varmistua jäsenvaltioiden kanssa siitä, että nämä tietopyynnöt, joita pyydetään toimijoilta, niiden pitää olla oikeasuhtaisia, tarpeellisia, mutta mahdollisimman yhtenäisiä myös, jos on toimija, joka toimii markkinoilla. Silloin pyydetään eri tietoja eri sääntelyviranomaisilta. Silloin se ei tietenkään edesauta asiaa. Eli hyvin selkeä linjanmukainen asetus ja sitten tarkastelemme koko pakettimarkkinoita, ei pelkästään posti, postipakettimarkkinoita, joita on tarkasteltu tähän mennessä. Jos nyt katsotaan markkinoita kokonaisuutena, siellä nähdään, että kilpailua on paljon, hyvin paljon erilaisia liiketoimintamalleja, miten näitä voidaan sitten verrata toisiinsa eli eh, kansainväliset toimijat, jotka ovat yrityksille yleensä tarjonneet palveluita, ovat siirtyneet myös kuluttajapalveluihin, erittäin eh, kalliita edelleen. Ja sitten tulevat kansalliset postiliikennetoimijat, ja ne ovat hyötyneet näistä markkinoista myös. Sitten Euroopan laajuiset jakeluverkostot eh, ja myös kotimaiset äh, toimijat, mutta siellä on myös muita toimijoita, jotka, äh, jotka ovat tulleet mukaan, äh, erittäin suuret vähittäismyyjät esimerkiksi. Mm, tästä huolimatta meidän sääntelyviranomaisemme, ähm, heillä on perinteisesti valtuudet tarkastella ainoastaan kansallisia markkinoita, kirjemarkkinoita ja siellä toimivia toimijoita niin kuin meille on usean otteeseen äh, sanottu, äh, niin mm, on mm, ongelmia oikeus, äh, sel, oikeus, oikeudellisen tilanteen selkeydessä, jotta voitaisiin tosiaan tunnistaa ongelmat nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Tässä siis ehdotuksen taustaa ja syitä. Me olemme huomanneet tosiaan, että jakelu on kriittinen osa sähköistä kaupu- kaupankäyntiä. Ja koolla on todellakin väliä eh, ja on mm, selvästi oligopolistinen rakenne näilläkin markkinoilla. Se tarkoittaa, että markkinavoima eh, ja markkinoille pääsy on tärkeää eh, silloin, kun puhutaan pakettipalveluista. Siinä täytyy käyttää muita verkosto ja sitten nopeasti muuttuva ja siirtyvät markkinat, vanhat ja uudet liiketoimintamallit, niillä on erilaiset oikeudelliset vaatimukset ja ehdot, sitten yhtenäiset toimintamahdollisuudet ja viimeisenä ei ymmärretä markkinoita ajatellen kokoa ja näiden toimijoiden toimintaa. Ja sitten eh, hintakysymys. Tämä on todellakin asia, jossa puututaan nimenomaan haavoittuviin asiakkaisiin. Tämä ei koske näitä neuvoteltuja hintoja. Jos on iso vähittäismyyjä, niin silloin neuvotellaan. Ne ovat liiketoimintasalaisuuksia. Yleensä he saavat nämä sopimukset äh, helposti, mutta kansalaiset ja pienet kauppiaat, silloin ei ole paljonkaan vaihtoehtoja, vaikka muita toimijoita on. Äh, ne pyrkivät äh, keskittymään suurempiin toimijoihin ja sähköisen kaupankäynnin toimijoihin, mutta harvemmat keskittyvät pieniin kauppiaisiin ja nämä pienet kauppiat ja kansalaiset luottavat pitkälti kansallisiin postipalveluntarjoajiin ja nämä hinnat ovat usein hyvin korkeita. Tästä on paljon todisteita. Ehkä ette näe tätä kalvoa, mutta viesti on se, että rajat ylittävät hinnat ovat käsittämättömän korkeat, kolmesta viiteen kertaan korkeammat kuin kotimaiset hinnat posti, postiliikenne taisi muut, siirtää minun kalvani nyt sivuun mitään selkeitä kustannussyitä ei ole tässä näiden hintojen takana. Eli paljon selvityksiä on, jotka ovat osoittaneet, että Available via the e-meeting application on your... Nämä kalvot ovat edelleen nähtävissä e-meeting-sivuston kautta. Ja itse asiassa uskoisin, että jos käytätte omaa koodianne, niin kyllä silloin pääsee suoraan e-meetingiin. Ja tämä tulee myös iPhoneen. Thank you. I'm, impressed with the on- Minua todellakin äh, olen hyvin vaikuttunut näistä parlamentin palveluista. No se on vain tässä valiokunnassa, ei missään muualla. Totta kai. Mm, äh, sitten nämä pakettihinnat. Äh, niin kuin sanoin, viisi kertaa korkeammat kuin kotimaan hinnat ja joskus käsittämättömän korkeat. Esimerkiksi Belgiasta, eh, Alankomaista hyvin verrannolliset. Belgian hinnat ovat kaksinkertaiset verrattuna eh, Alankomaihin. Eh, muita esimerkkejä on myös ja tästä on tehty eh, vaikutusten arviointi, myös selvitys on tehty San Luin yliopistossa ja kaikki liittyvät eh, hintojen tasoon ja eh, siihen, että ei ole mitään oikeutusta näille hintaeroille, ei mitenkään nämä kuljetus- tai etäisyyseroja, jotka selittäisivät. Kyse on siitä, että ei ole kilpailua juuri tässä segmentissä eli muut kilpailijat eivät ole kiinnostuneita. Tehtiin selvitys myös kustannusrakenteista ja aika mielenkiintoista on se, että kuljetuskustannukset per paketti ovat hyvin rajalliset jopa eh, rajat ylitettäessä. Ja sitten lopuksi vielä eh, saatavuus, eh, jos mm, aloittaa palvelut muille markkinoille, voi joutua käyttämään olemassa olevia verkostoja ja meillä on tässä uusia velvoitteita. Me olemme rakentamassa tätä, mutta se ei vielä toimi. Eli niin sanottu REIMS-päätös ja siinä toimijat ovat äh, sopineet moni, monivälisesti äh, hintajärjestelyistä, eli on tiettyjä vaatimuksia ajatellen saatavuutta ja hintoja. Emme me puhu vapaamatkustajista ja ilmaisuudesta, mutta kohtuullisesta ja syrjimättömästä ähm, mahdollisuudesta päästä palveluihin. Ja siellä äh, vaihtoehtoisilla toimijoilla ei ole tätä mahdollisuutta ja me yritämme tosiaan puuttua tähän asiaan. Ja tässä sitten yhteenvetona näette, millainen logiikka tässä taustalla on. Vihreä on ikään kuin toivon väri. Me haluamme lisää tehokasta markkinaa puuttua markkinavoimakysymyksiin, kysymyksiin, jotka liittyvät symmetriaan ja tietoihin. Ja sitten toinen laatikko liittyy edullisiin hintoihin niin sanotuille haavoittuville ryhmille. Ja sitten iso punainen laatikko, kansalliset sääntelyviranomaiset, uskomme, että he voivat auttaa meitä, emme pyydä mitään lisävaltuuksia komissiolle Kyse on toissijaisuusperiaatteesta, hyvin erilaiset paikallismarkkinat, mutta kaikki tarvitsevat tietoa, lisää tietoa, jotta voidaan hoitaa tämä sinisten ympyröiden alue, että voidaan seurata ja valvoa, katsoa, että tämä postipalveludirektiivi toimii ja onko saatavuus, se, on, on se hoidettu ja kaikki toimii. Toivottavasti tällä tavoin ei ole enää tarvetta maarajoituksiin. Kiitos. Um, so I've got some questions. Um, tässä on, äh, minulla on kysymyksiä. Kaja Kallas, Virginia. Kaja Kallas, sitten Virginie Lucy Anderson, Dita, Julia, Rosa, Olga, minä. Lyhyitä kysymyksiä. Tässä järjestyksessä. Kaja, ole hyvä. Uh, thank you. So, um... Kiitos. Minulla on paljon kysymyksiä. Ensinnäkin määräajatuksesta. Tässä asetuksessa kielletään uh, syrjintä maksuihin liittyen, mutta tässä nyt on kysymys kuitenkin paljon erilaisia syitä syrjiä, kuten esimerkiksi puhelinnumero. Esimerkiksi äh, kun on kysymys äh, esimerkiksi matkustamisesta, niin pitää antaa puhelinnumero, jotta voidaan viedä päätökseen tämä äh, osto. Ja hyvin usein ulkomaisia numeroita ei hyväksytä. Joten eh, miten tämä puhelinnumero asia sopii tähän asetukseen? Kommentit eh, liikennesektorista, kuljetussektorista. Poikkeus eh, palveluille kuljetusten alalla liittyvät refittiin, mutta Tavoitteena ovat kuitenkin matkustajan oikeudet ja tavoitteena on suojella matkustajia siitä, mitä voi tapahtua ennen ja matkan aikana, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että kuluttaja joutuu maarajoitusten takia siirtymään toisille tai hänet siirretään toisille nettisivustoille johtuen sen, perust- tai sen perusteella, missä hän asuu. Tämä on kaikkein yleisin maanrajoitus, joten tätä pitäisi ehkäpä katsella hieman yksityiskohtaisemmin. Kysymys liittyy siihen, miten paketti toimit, pakettitoimitukset ja maarajoituskysymykset liittyvät yhteen. Yleisesti ottaen, mitä tulee pakettien toimitukseen, kun luen tämän ehdotuksen, niin silloin herää kysymys, onko tämä toiminta otettu huomioon, kun ajattelemme kaikkia uusia startuppeja ja ajatuksia, joilla voidaan toimittaa näitä paketteja. Kun luen tämän, niin, niin tämä on hyvin byrokraattinen ja luo yrityksille kuormitusta esimerkiksi rekisteröitymisen ja muun kannalta. Ja sen lisäksi te myös sanoitte, että palveluntarjoajien pitää rekisteröityä jäsenvaltiossa. Tarkoittaako se sitä, että jos rekisteröityy yhdessä jäsenvaltiossa, voi toimittaa paketteja kaikkiin jäsenvaltioihin, koska tässä ehdotuksessa sanotaan, että jäsenvaltio kerää tätä, tämän informaation, niin tarkoittaako tämä sitä, että pitää rekisteröityä kaikkiin näihin maihin, johon toimittaa paketteja? Mitä tulee tähän informaatioon, tässä ei ole mitään online-raportoinnista ja yritysten informaatiosta. Mikä on tämä linkki muiden pääosastojen kesken liittyen tähän Single Digital Gateway-projektiin. Toinen kysymys. Tämä löytyy komission nettisivulta. Onko tässä linkki? Onko tämä avointa tietoa? Tarkoittaa sitä, että tästä yritykset voisivat sitten hyödyntää ja käyttää uudelleen. Nyt näyttää siltä, että luemme vain uutta kuormitusta tällä lainsäädännöllä. Eikä tämä ole sen suuntainen kuin mitä muut pilarit ovat digitaalisilla sisämarkkinoilla. Mitä tulee tariffien äh, hinnoitteluun, tämä kuulostaa hieman äh, hinta säätelyltä. Millä tavalla sitten voitte huolehtia huolehtia tai poistaa tämän avoimuuden puuttoon hinnoittelussa. Yritykset voisivat antaa kuluttajille hieman enemmän tietoa siitä, kuinka nämä hinnat muodostetaan ja miksi komissio päätti keskittyä tähän äh, hintaan eikä hintarakenteeseen. Rosie. Edustaja Rosie. Kiitoksia Viki. Niin, tässä on useita kysymyksiä, jotka ovat liittyneet erityisesti maanrajoituksiin. Tietysti olen ehdottomasti tämän maanrajoituksen kannalla, mutta varsinkin me tarvitsemme lisäasetuksia, jotka liittyvät palveludirektiiviin, ja tämä kysymys on otettu esille siitä syystä, mutta en ole täysin vakuuttunut siitä vastauksesta, joka meille siitä annettiin. Ja kun tarkastellaan soveltamisalaa, on todettu, että kaikki, mikä liittyy audiovisuaaliseen, kuuluu tähän soveltamisalaan, mutta sen sijaan majoitusala selkeästi myös kuuluu alan henkilö, joka on majoittaja, öö, millä tavalla se liittyy tähän ja, ja YouTube-palvelut kuitenkin kuuluvat sen piiriin. Millä tavalla tämä raja vedetään näiden kahden välillä? Sen jälkeen kun katsotaan näitä kriteereitä, jotka löytyvät artikasta kaksi, erityisesti ne kriteerit, jotka koskevat erilliskohtelua silloin, kun ostaja ja myyjä ovat samassa maassa, niin eikö se silloin johda syrjintään kansalaisuuden perusteella jos toisia ostajia käsitellään toisella tavalla, kun tarkastellaan äh, tätä yhteisön näkökulmasta. Sitten yhteys palveludirektiiviin varsinkin sellaisissa tapauksissa, jossa kysymys on palvelun tarjonnassa, jossa tuon palvelun tarjonnan paikantaminen ei ole selkeä, koska kysymyksistä on etäpalvelut, esimerkiksi asiantuntemuspalvelut, vaikkapa juridiset tai rahoituspalvelut, Ja tässä nimenomaan kysytään silloin, että puhutaan alkuperämaasta ja kyseenalaistaan se. Ja näissä tapauksissa tällainen suuri keskustelu, joka on käynyt palvelu, käyty palveludirektiivin puitteissa, tulee myös tässä esille. Viimeinen kysymys, joka koskee asiaa, jota ei mainittu ollenkaan. Millä tavalla nivotetaan yhteen maarajoitukset ja Rooma 1? Onko Rooma 1 sen alla vai Muussa tapauksessa tämä merkitsee selkeää takaisin, aske, takaisin askelta kuluttajasuojakysymyksissä. Lucy Anderson. Kiitoksia kovasti tästä tekemästä työstä. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin näistä artiklan yksityiskohdista kerättävästä tiedosta, varsinkin haluan antaa tunnustuksen komission aikaisemmalle työlle markkinoiden tila ajatellen nämä työllisyyskysymykset ja siihen liittyvät kysymykset. Eikö eh, pa- paketipalveluiden tarjoa, tarjoajille pitäisi esittää vaatimukset tarkemmista tiedoista. Tässä kysytään ainoastaan paljonko, henki, paljonko väkeä on työssä eh, näissä eh, jakelupalveluissa. Jos edelleen olemme sitä mieltä, että puutumme pakettipalveluihin. Me tarvitsemme minkälaisia tietoja siitä, minkälaisia sopimuksia, minkä verran tunteja ja niin edelleen. Samalla tavalla kysytään, että eh, tämä lomake, eh, eh, se pitäisi hoitaa säädöksiin, kun katsotaan parlamenttia, miten kiinnostuneita olemme tästä asiasta olleet jo vuosikaudet. En ole aivan varma siitä, haluammeko säädöksen, vaikka se vaikuttaa tekniseltä tämä lomake, joka pitäisi täyttää. Me olemme siitä hyvin kiinnostuneita ja asia pitäisi tosiaankin hoitaa delegoiduin säädöksi, mutta haluaisin tästä kommenttinne. Ja kolmanneksi vielä, olen aivan samaa mieltä tavoitteista, että ihmisiä ei ryöstetä ja kuluttajat, haavoittuvat kuluttajat otetaan huomioon ja kaikki tavoitteet, joita on näille yleisöllisille palveluille otetaan huomioon pitäisi tällä tavoin vaatia, että tehdään vielä enemmän ajatellen sitä, että otettaisiin huomioon myös pakettimarkkinoilla kysymykset, jotka liittyvät näihin. Ja sitten miten asiat hoidetaan sääntelyviranomaisilla. Jotkut viranomaiset ovat parempia kuin toiset. Jos saa vapaat kädet, niin ehkä olisi sitten parempi, että komissio hoitaisi enemmän tällä alalla kuin että annetaan kaikki valta niille ja velvollisuus säätelyviranomaisille. Kiitos. Edustaja Sharansova. You, Madam Chair, and I... Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluan kiittää komissiota näistä esittelyistä. Mehän kävimme ensimmäinen keskustelun tästä digitaalista paketista komission jäsen Jorovan kanssa ja tänä aamupäivällä, joten osa kysymyksistä sai jo vastauksen, mutta yksi puuttuu, yksi vastaus. Eli tämä yhteistalous. Pidän teidän ehdotuksestanne, mutta samaan aikaan voimme lukea lehdistöstä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Haluaisin, että me mahdollisimman nopeasti pääsisimme eteenpäin tässä asiassa ja saisimme aikaan tällaisen yhden yhtenäisen eurooppalaisen lähestymistavan, eikä 28 erilaista. kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Haluaisin tietää, koska te luotte tästä suuntaviivatta, jotka sitten pannaan täytäntöön. Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissio. Kiitoksia tästä johdotuksesta uusiin ehdotuksiin. Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee maarajoituksia. Jos ymmärsin komissiota oikein, perustelitte asetuksen tarvetta, joka on suoraan sovellettava lainsäädäntöä siitä syystä periaatteessa, että suuntaviivat artiklan 22 täytäntöönpanoksi palveludirektiivistä ei ole saavuttanut toivottuja tuloksia. Jäsenvaltiot eivät ole lainsäädäntöä muuttaneet. Ja kun tarkastellaan digitaalista sisältöä, niin ainoa objektiivinen kriteeri, jos palveluntarjoajalla on se, että jos palveluntarjoajalla ei ole olemassa lupaa sisällölle. Miksi siis maarajoitusasetus ei edes sisällä digitaalisen sisällön maarajoituksia tapauksissa, jossa lupa on olemassa, kun copyright ei ole kysymyksessä? minusta millään tavalla ette kykene tätä tekijänoikeusuudistuksessa käsittelemään, koska kyseessä on tekijänoikeusongelma. Eikö asetuksen ainakin vähintään pitäisi sisältää ne maarajoituskäytänteet, joiden jo pitäisi olla laittomia artiklan 22 nojalla direktiivistä, siis. Pohdinpahan vain, että mikä ero tässä nyt sitten on siinä, että jos palveluntarjoaja tarjoaa musiikkia tai videopeliä verrattuna johonkin muuhun online-palveluun, jos kysymys siitä, että onko nämä oikeudet saatu vai ei. Ja se on hoidettu tekijänoikeuslainsäädännössä. Onko kysymys siitä vain, että musiikkiteollisuus on valittanut kaikkein äänekkäimmin, vai onko tässä joku objektiivinenkin syy tälle erottelulle? Olette myös todennut ehdotuksessanne ja uudistuksessa, että tarkastelette uudelleen sen, millä tavalla voitaisiin digitaalista sisältöä siihen sisällyttää. Miksi tällainen erottelu ylipäätään on tehty, jos tekijänoikeus ei siihen ole syynä? Minusta on aivan selvää, että suurin osa kuluttajista eivät, ei suinkaan ole harmissaan maarajoituksista autovuokrauspalveluiden vuoksi, vaan nimenomaan siitä syystä, että digitaalinen sisältö on tässä ytimessä. Ja teidän arvionne on huomioinut, että ehkä 60 prosenttia maarajoituksista on kohdistunut näihin lisensseihin, mutta silti edelleen 40 prosenttia on sellaisia tapauksia, joissa luvat eivät ole syynä. Miksi ne sitten ovat mukana tässä? Olga Schönlervan. Olga seuraava. Slovo. Já bych měla pouze poznámku. Hm, no, kiitoksia. Minulla olisi kommentti tästä asetuksesta. Kuluttajansuojan yhteistyö. Olen erittäin tyytyväinen tähän ehdotukseen ja mainitsin tämän jo aamulla meidän kuulemisessamme. Olen tyytyväinen, että katamme myös artikla 22 ja minulla on yksi kommentti, joka liittyy Euroopan laajuisiin rikkomuksiin 20 jäsenvaltiota, joissa rikkomuksia on tapahtunut. Mielestäni tämä ei ole kovinkaan käytännöllinen tai joustava. Voitteko kommentoida tätä jäsenvaltioiden määrää? Ja sitten myös voisimmeko suojata tiivistettyä yhteistyötä ajatellen alueellisia viranomaisia on paljon sellaisia tapauksia, jotka ovat rajat ylittäviä, mutta alueellisia. Kiitos. Um, thank you very much. Thank you for the presentation. Kiitos, kiitokset tästä esityksestä. Me luonnollisesti vielä analysoimme tätä ja tapaamme kuluttajia joten eh, odotan vielä paljon keskusteluita. Ehdotuksessa ne on paljon asioita. Kiitos myös kollegoiden ajatuksista, mutta ehkäpä nyt kuitenkin tartun yhteen. Enää mitä mitään velvoitetta myydä myyjille, mutta heillä on velvoite pitää sama hinta koko EU:ssa tietyissä tilanteissa. Se, että kieltäytyy myöhästä, myymästä, on kuluttajalle pahempi kuin hintaero. Eikö tähän, tätä pitäisi lähestyä toisesta suunnasta? Ja minun täytyy myöntää, että arvostan kovasti monia näkökulmia liittyen paketti toimituksiin ja maanrajoituksiin. Nämä kaksi asiaa liittyvät hyvin läheisesti yhteen ja nyt on todellakin aika saada aikaan edistysaskelia nopeasti. Ja esimerkiksi juuri pienyritysten mahdollisuuksien päästä tai saada käyttöönsä infrastruktuuria niin edelleen. Tämä todellakin tuo mukanaan suuren muutoksen. Ja sitten Julia Redalle lienet samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi analysoida, keskustella digitaalisen sisällön laajentamisesta. Ja uskoakseni tästä pitäisi myös puhua. Kiitos. Um, I've got two questions, one on geoblocking and one on... Minulla on kaksi kysymystä, yksi maa- ja rajoituksista ja yksi pakettien toimittamisesta maarajoituksista. Me tässä mietinnössä me annamme hyvin selkeän kannan. Varsinkin pieni, pienten myyjien ei ole pakko myydä kuluttajalle, jotka asuvat heidän alueensa ulkopuolella, mikäli he eivät näin halua. Tässä maanrajoitusehdotuksessa te sanoitte, että sitä ei tarvitse toimittaa kuluttajalle toisessa maassa, mutta pitääkö heidän kuitenkin myydä, vaikkakin myyjä sitten hoitaisi tämän toimituksen itse. Eli tässä nyt minusta on mennyt hieman sekaisin. Kenenkä kuluttaja suoja tässä, laki on voimassa, Rooma 1 vai mikä? Ja pitääkö heidän myös kyettä noudattamaan 28 maan lainsäädäntöä, jos he haluavat sinne jotain myydä. Ja sen vuoksi tässä nyt on pelko, että pienet vähittäismyyjät eivät sitten myy online. Esimerkiksi Fatmos, mitä me olemme saaneet nyt selville, on se, että monet ihmiset menevät tässä nyt hämilleen ja ottavat tuotteensa pois kokonaan tuolta netistä online-myynnistä – vaikuttaa, että tässä ehdotuksessakin on hieman epäselvää siitä, että kenen, minkä maan lainsäädäntö, kuluttajalainsäädäntö pätee silloin, kun myy rajojen ylitse, vaikkakaan ei itse toimittaisi tätä pakettia tai tuotetta. Toinen kysymykseni liittyy tähän pakettiasiaan. Liittyy tähän postiunioniin. Eli jos tuo tuotteita kehitysmaista ja tekee sen käyttämällä käyttämällä pakkausta eikä pakettia. Niin tällä tavalla saa tuotua halvemmalla. Ja sitten voi jaella ympäri Euroopan tätä tavaraa kuin että jos eurooppalainen myyjä tekisi tämän. Eli tässä ei ole yhtäläinen lähtökohta. Eli ehkäpä yksi syy, ja näin kun te nyökyttelette siellä, miksi meillä on kalliimmat paket nettimaksut johtuen siitä, että meillä on tämä halvempikin toimituskeino. Onko tämä todellinen asia johtuen siitä, että tässä on epäoikeudenmukaista kilpailua? Kiitos. I think those are all the questions. <laughs> Thank you uh, very much. Uh, Madam Chair. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät jäsenet näistä tärkeistä kysymyksistä, jotka esititte. Pyrin vastaamaan niihin ryhmittäin. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että komission aikomukset näiden menettelyiden taustalla ovat ne, että pyrimme tarjoamaan kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja mielenkiintoisempia tarjouksia, mutta me on myös ollut se, että haluamme varmistautua siitä, että kaupankäyjille emme lisää tätä taakkaa tehdä asioista monimutkaisempia, vaan pyrimme tarjoamaan niin paljon oikeusvarmuutta kuin se vain on mahdollista. Tämä on tärkeää muistaa, koska useat jäsenet ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa siitä, että olemme lisänneet näiden toimenpiteidemme avulla lisää taakkaa, joko tahallisesti tai tahattomasti. Toiseksi haluan vielä todeta, että kyllä me toivomme, että pakettijakelussa saadaan aikaiseksi paljon edistystä, mutta se mihin tässä pyritään, ovat tilanteita, joihin pakettijakelu ei vaikuta. Eli jos meillä on erittäin hyvin toimiva pakettijakelu, on edelleen kaupankäjiä, jotka haluavat ventoida markkinoita. Siksi ei ole oikein sanoa, että odotellaan, että kaikki nämä toimenpiteet ovat olemassa ja sitten hoidetaan seuraavat, vaan me tarkastamme niitä tilanteita, joissa ei ole objektiivisia syitä syrjinnälle tai ALV-monimutkaisuudet sovellettava lainsäädäntö. Yritykset ovat olleet sitä mieltä, että niiden omien etujen mukaisena on jaotella markkinoita eikä palvella kaikkia. Tämä koskee kaikkiaan noin 8-25 prosenttia transaktioista. Soveltamisalasta useat jäsenet ovat todenneet, että mitä tulee tähän soveltamisalaan, niin jätätte monet asiat sen ulkopuolelle. Syrjimättömyysperiaate on jo sisällytetty erittäin suureen määrään asianmukaisia lainsäädännön kappaleita, jotka liittyvät varsinkin ilmailuun, teillä tiematkustukseen, laivamatkustukseen, mutta ei rautatiematkailuun. Ja ei pitäisi olla niin, että lippu maksaa eri hinnan, riippuen siitä, mistä jäsenvaltiosta ne tilataan. Rautatien matkailussa tehdään tällainen ehdotus seuraavan kuukauden, kuukausien kuluessa. AV-kysymykset ja tekijänoikeussuoja. AV ei kuulu palveludirektiivin puoluun, se ei kuulu tähänkään, vaan sitä katsotaan sitten tekijäoikeuksien uudistamisessa katsotaan sitä, millä tavalla voidaan parantaa audiovisuaalisen sisällön saatavuutta siinä jäsenvaltiossa, jossa kuluttaja on. Me katamme myös muun kuin audiovisuaalisen tekijän oikeusmerkityn materiaalin. Se kuuluu siis soveltamisalaan, mutta tämä niin sanottu artikla 4 ei sovelleta tässä kohtaan. Se koskee syrjintää. Nämä ovat sellaisia tilanteita, jossa olemme sitä mieltä, että maarajoitukset eivät ole oikeutettuja. Syynä tähän on se, että vaikutusanalyysissä meillä ei ollut riittävästi tietoa arvioidaksemme sitä, seuraisiko tahattomia vaikutuksia. Tässä puhutaan nyt musiikista, sähköisistä kirjoista. Nämä ovat erityisiä markkina-alueita. On aivan totta, että musiikin alalla pääsääntönä ovat eurooppalaiset luvat, mutta se ei ole sataprosenttisesti tilanne. On tilanteita, joissa esittäin suuret palveluntarjoajat, kuten Spotify, eivät tarjoa näitä palveluita. Jäsenvaltio pyytää niitä, sitten palvelut tarjotaan. Jotkut niistä palveluista eivät ole aina saatavilla noille kuluttajille, koska ne kuuluvat kansallisten lupien piiriin. Eli meillä ei ole ollut mahdollisuutta tarkastella sitä, mitkä tuon tilanteen suorat vaikutukset olisivat. Sähköisten kirjojen alueella monilla jäsenvaltioilla on niin sanottuja kiinteitä kirjahinnoittelusääntöjä. Eli jos sähköisiä kirjoja tarjoaa sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa on kirjojen kiinteä hinta käytössä, silloin tuon maan kielisissä kirjoissa täytyy ottaa se hinta, joka on kiinteä kirjahinta tuossa maassa. Tämä on monimutkaista, koska PK-yrityksen täytyy ottaa selville, mikä kyseinen hinta on kaikille kirjoille omassa katalogissa. Ja tässä kohdassa emme ole vielä selkeästi kyenneet selvittämään sitä, mikä hallinnollinen taakka seuraisi tästä sovellettava laki. Roma on voimassa. Sovelletaanko kuluttajalakia vai ei, riippuu siitä, kohdistaako myyjä toimenpiteensä tuohon kyseiseen jäsenvaltioon. Anteeksi, sanoi puheenjohtaja, sanoitte, että nimenomaan näitä toimintoja ei saa suunnata johonkin tiettyyn jäsenvaltioon. Ei tarkoita, että aktiivisesti suuntaa. On siis päätetty, että osa liiketoimintastrategiasta on suunnata toiminta esimerkiksi Benelux-maihin, yhteis- kuningaskuntaan ja Irlantiin tai Ranskaan ja Espanjaan. Ja siitä syystä internetsivusta on tästä tietoa kuluttajan kielellä, ehkä tietoja, eli tiettyjä elementtejä, jotka määrittelevät sen, mihin yritys suuntaa toimintansa. Tämässä ei ole kysymys siitä, että yritys vastaa pyyntöön palveluksesta silloin, kun maanrajoitussäännöstö on voimassa. Kuluttaja todennäköisesti asuu sellaisessa jäsenvaltiossa, johon myyjä ei kohdista toimintansa, mutta on saanut tietoa tästä hyödykkeestä jollain muulla tavalla. Ja siinä tapauksessa Rooma ykkösen asia ei vaikuta, koska myyjä ei kohdista toimintansa tuolle nimenomaiselle alueelle, tuohon nimenomaiseen maahan käsiksi kuluttaja käyttämällä tuota internetsivustoa. Maanrajoitusasetuksen pohjalta pyytää palvelua, niin hän kuuluu myyjän lainsäädännön piiriin. Myyjä ei siis vaadita soveltamaan kuluttajan lainsäädäntöä. Tämä eroaa voimakkaasti tilanteesta eh, Rooma 1, jossa myyjä on päättänyt, että se alue, jossa minä haluan käydä kauppaa, jäsenvaltiossa X, Y tai Z, soveltaa sitä sitä lainsäädäntöä, mutta jos myyjä selkeästi kohdistaa toimintansa vain X, ei Y tai Z ja kuluttaja on Zsta, niin silloin myyjän lainsäädäntö, se lainsäädäntö, joka on myyjän toimintapaikassa, soveltuu. Lisäksi on puhuttu siitä, että soittaako myyjä minulle tai voinko antaa hänelle puhelinnumeroni, voi, vastaako hän minulle omalla kielelläni. Niin myyjällä ei ole tällaista velvollisuutta ottaa huomioon toisen kuluttajan kieltä tai tarjota jotain palveluita äh, tällaiselle kuluttajalle. Lähestymistapana on tasaveroinen kohtelu. Henkilöä ei kohdella huonommin, mutta ei myöskään paremmin. Henkilöä kohdellaan kun jos tilaatte Saksasta niin kuin saksalaista kohdeltaan. Tämä koskee, tässä on todelliseen kivijalkakauppaan. Jos menette Saksaan oikeaan kauppaan, niin teitä kohdellaan siellä niin kuin saksalaisia kohdellaan. Sama koskee tätä virtuaalimaailmaa. Myymisvelvoitetta ei ole. Tässä on ehkä pieni hiuksen hieno ero. Tietysti yrityksellä on vapaus olla myymättä useastakin syystä, ehkäpä tuotteet ovat loppuneet varastosta tai juridista syistä ei voida myydä esimerkiksi tietyn ikäisille. Eli perusteluna ei voi käyttää sitä, että olette toista jäsenvaltiossa. Tämä on velvollisuus siis olla syrjimättä, ei velvollisuus myydä. Linkki palvelu direktiivin. Tähän ehkä halutaan ottaa vielä kantaa. Olemme ottaneet esille viisi erityistä tilannetta, jossa nimenomaan todetaan, että nämä ovat tilanteita, joissa maarajoitukset eivät ole perusteltuja. Palveludirektiivin artikla 20 soveltuu edelleenkin, mutta sitten on viisi erilaista transaktiota, jotka eivät, mm, joiden suhteen ei ole syrjintä mahdollista. Se on siis lex specialis, se eh, täydentää niitä tapauksia, joissa syrjintä ei enää ole oikeutettu. Ja siinä ei puhuta alkuperämaatilanteesta ollenkaan. Alkuperämaa on myyjän näkökulmasta katsottuna ja tämä taas on kuluttajan näkökulmasta katsottuna. No niin, ja sitten kollegani. Mennään eteenpäin, sanoo puheenjohtaja. Minuutti teiltä molemmilta. No, I think now just to be totally clear. Äh, nyt tekisin asian äh, täysin selväksi. Äh, tällä asetuksella ei ole mitään tekemistä palveludirektiivin kanssa ja lähtömaan kanssa. Jos minä olen palveluntarjoaja ja haluan lähteä toiseen maahan, haluan käyttää lähtömaani lakia. Tämä on aivan eri logiikka sitten, me tiedämme tämän. Very quickly on the question asked on the CPC, to explain that in fact uh, we have to distinguish between nyt uh, seuraavaksi uh, artikla 16 ehdotuksesta, tämä koordinoitu ehdotus komissiosta. Jäsenvaltiot voivat pyytää koordinointia ja tämä on mahdollisuus nyt um, tämä on vain sitä selvempi. Siinä on tietyt säädökset. Tämä uusi mahdollisuus, että komissio voi käynnistää toiminnan, siinä on kolme neljännestä väestöstä ja jäsenvaltioista. Me olemme lainanneet tämän muilta alueilta, samoilta lainvalvonta-alueilta, koska me tarvitsimme tarkat kriteerit siitä, milloin komissio voi ryhtyä toimiin ja milloin kyse on EUn laajuisesta loukkauksesta. Mutta tämä on siis mahdollisuus, että komissio käynnistää prosessin. Mitä tulee sitten alueellisiin viranomaisiin, tosiaankin voimme nähdä, että voimme saada aikaan parempaa yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa, jotta he voivat sitten mm, reagoida CPCn kautta. Kiitos. Ja, thanks. I will have to grossly simplify given the time constraints. Niin, no, vielä yksinkertaistamaan, koska aika on niin vähän hallinnollinen taakka. tuki startupille ja muille. Ensinnäkin tässä on joka tapauksessa kynnysarvo, jolla pienet toimijat eivät ulkopuolelle. Toiseksi tässä tavoitteena on toimia erittäin tehokkaasti, eli varmistetaan komitologiaprosessin avulla se, että voidaan toimia niin, että kun näitä tietoja pyydetään, niin se tapahtuu eri tavoin. Ja halusimme saada vain yhden mallin, joka täyttää nämä kaikki 28 vaatimusta yhdellä kerralla. Eli tässä on yksinkertaistamismahdollisuuksia. Julkinen listahinta. Tässä on 15 eri hintaa, jotka otimme esille, jotka ovat erityisen relevantteja sähköisessä kaupankäynnissä. Ja nämä hinnat lähetettäisiin sitten kerran vuodessa eteenpäin, jos ne muuttuvat. Tarkoitus ei ole käyttää niitä nettisivustollamme suoraan, vaan luomme tällaisen pk-yrityksille tarkoitetun tietoalustan. Tässä on myös yhtäältä kysymys vähän siitä, että osoitetaan sormella näitä tahoja, ja jotta säätelijät voivat hoitaa tehtävänsä. Toteatte, että tässä kysymys on pikemminkin hintarakenteesta eikä siitä, että miten maksettavissa hinta on. Me olisimme tietysti voineet antaa tälle toisenkin nimen, koska olemme kiinnostuneita hintarakenteista ja tätähän operaattorit meillekin sanovat. Ja äh, siinä mielessä ottaisin tämän asian esille, eli miksi ei voida selittää, että pinta olisi kymmenen kertaa korkeampi kuin kotimaassa. Silloin ainakin on jonkunnäköistä painostusta pohtia näitä asioita enemmän. No, tietysti työllisyysnäkökulmasta katsottuna tähän luetteloon voidaan lisätä kaikenlaista tietoa. Ja tämä liittyy edelliseen kohtaan, hallinnollisen taakan vähentämisestä. Pyrimme tekemään tästä mahdollisimman vähäistä, mutta meidän on ehdottomasti ymmärtää ymmärrettävä markkinarakenteet. Emmekä me voi kaikkiin julkisiin vaatimukseen vastata, mutta luonnollisesti asiasta voidaan keskustella. Hintojen lisäksi voidaan katsoa paljon niitä asioita, joita postipalveludirektiivi tarjoaa joustovaraa kansalliselle toimijalle. Miksi sitten delegoitu säännös, tärkeä kysymys, tässä nyt puhutaan sellaista kaavakkeesta, jonka avulla täytäntöönpana artiklaa kolme. Kaikkia parametreja, jotka täytyy määritellä artiklassa kolme. Tässä myös parlamentti voi käyttää kaikkea älykkyyttään ja valtaansa. Kaavake on vain täytäntöönpanon muoto tässä suhteessa. Ja puheenjohtaja UPU-paketista niin me olemme tietysti tietoisia tästä. Universal Postal Union, UPU, siis on osoittanut, miten vaikea näitä asioita on käsitellä. Tämä velvoite, joka syntyy kansainvälisen lainsäädännön kautta. Neljän vuoden välein pidetään seuraava ensi kerran Istanbulissa kokous, jossa 198 jäsenvaltiota pyrkii pääsemään sopimukseen tästä asiasta. Ehdotuksia on esillä, jotta näistä terminaalimaksuista tehtäisiin kustannustehokkaampia. Lisäksi meillä on paljon kahdenvälisiä neuvotteluita neuvottelijoiden välillä, koska se tuote, jota Upeu tarjoaa kiinalaisille, ei aina ole se tuote, jota kiinalaiset kuluttajat haluaisivat, koska he paljon enemmän haluaisivat käyttää kirjattua kirjettä tai haluaisivat tällaisen paketin jäljitysnumeron nämä korkeat hinnat, joita nyt nähdään, kompensoivatko ne sitten, sanoisin voimakkaasti, että ei. Ja jo kauan ennen kuin sähköinen kauppa Kiinan kanssa alkoi, ne olivat olemassa. Toiseksi ei ole olemassa mitään kompensoitavaa, koska nämä erityisen korkeat hinnat, kuten 32 euroa per kilo, nehän näitä ei paljon myydä, kenelläkään varaa niihin paketteihin. Ja siitä syystä juuri Pienet vähittäismyyjät eivät myy ollenkaan, tai sitten käyttävät jotain uutta alustaa käyttääkseen neuvottelu varaa, jota heidän kilpailijoillaan on. Me haluamme, että postitoimijat kiinnittävät huomiota enemmän tähän toimialaan, joka itse asiassa kasvattaisi niiden eh, toimintaa. Ihmiset ryhtyisivät käyttämään niitä ja se mahdollistaisi myös, että operaattorit voisivat sitten käyttää tätä brändiään ja hyödyntää sitä. Itse asiassa saada liiketoimintansa jaloilleen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla komission esitys audiovisuaalista mediapalvelusta. Annan välittömästi puheenvuoron komission edustajalle, joka on... Is it Lorena Boyce Alonso? That's me, thank you. Thank you, Lorena. Komission edustaja Lorena, ole hyvä. So thank you very much. Um, I will try to be short. Kiitos. Yritän olla lyhykäinen, koska te olette tässä kuunnelleet jo pitämään aikaa ja minulla ei ole kalvoja. Haluan vain selittää teille, tämän ehdotuksen filosofia. Pitääkö minä istua tuolla päin? Jaha. So, uh, the philosophy behind... Uh... Filosofia tämän taustalla kuuteen komission jäsen uh, Oettinger ja Ansip ovat esittäneet, että tämä ei ole mikään uh, vallankumous, vaan kehityskulku. Ajatus on pitää kiinni siitä, mikä toimii ja muilta osin uuden aikaista ja ajantasaista direktiiviä, jotta voidaan huomioida markkinoiden, audiovisuaalisten markkinoiden kehityskulut. No, se mikä toimii, sen, sitä me aiomme vielä vahvistaa, eli lähinnä tämän direktiivin sisämarkkinaulottuvuus. Ja tämä on saavutettu alkuperämaaperiaatteen vuoksi, kuten te tiedätte. Eli Netflix ja muut tällaiset toimivat, Orange ja muut, ne noudattavat vain sen maan sääntöjä, jossa ne toimivat. Eli niin ei tarvitse noudattaa 28 eri lainsäädäntöä tämä alkuperämaa on, toimi, on toiminut hyvin. Me olemme tässä kuulleet eh, suurta yleisöä ja tehneet eh, myös arvion tilanteesta. Se toimii hyvin. 30 prosenttia kanavista, jotka toimivat Euroopan unionissa, kohdistavat ohjelmiansa muihin maihin. Ja jos me katsomme näitä tuottajia, 30 prosenttia niistä palvelusta, jotka ovat jäsenvaltiossa tarjolla, tulevat muista jäsenvaltioista. Eli tämä on tällaista hyvin rajat ylittävää toimintaa johtuen nimenomaan alkuperämaa-asetuksesta. No mitä me ehdotamme? No luonnollisesti me ehdotamme, että tämä alkuperämaa-periaatteesta pidetään kiinni ja että vahvistetaan sen toimintaa. Miten? No yhtäältä ajatus on yksinkertaistaa sääntöjä jotka antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden identifioida, millä maalla, minkä maan lainsäädäntöä yritys käyttää. Me haluamme myös, että tämä on mahdollisimman avointa ja että me tiedämme myös, mikä, niin että myös tuottajat tietäisivät, mikä on se säätelijä, joka koskee heitä – ja minne mahdolliset äh, valitukset tehdään. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee alkuperämaaperiaatteeseen, niin ajatus on yksinkertaistaa äh, olemassa olevia poikkeuksia valvontamekanismiin. Tänä päivänä jäsenvaltiolla on mahdollisuus äh, poikkeuksellisesti saada poikkeus tähän alkuperämaaperiaatteeseen, mutta Nämä säännöt ovat jossain määrin monimutkaiset ja ne ovat erilaisia eri eh, TV-yhtiöille eh, ja eh, on-demand-yhtiöille. Ja jotta voisimme vaalia direktiivin sisämarkkinaulottuvuutta – niin emme halua tehdä sitä turhalla lainsäädännöllä, vaan käyttämällä muita keinoja lähestyä jäsenvaltioiden kantoja. Ja tämä tehdään vahvistamalla säätelijän valtaa tai asemaa. Ja me ehdotamme, että direktiiviin esit- siinä on ne vaatimukset, että jäsenvaltiolla pitää olla yksi tai useampi riippumaton säätelijä – ja sitten me määrittelemme ne kriteerit, jotka tämän säätelijän on täytettävä, jotta sitä voidaan pitää riippumattomana, riippumattomana sekä teollisuudesta että hallituksesta. Ja me haluaisimme myös muodollistaa Euroopan tasolla säätelijöiden joukon tai tällaisen ryhmän, jota nyt kutsutaan nimellä ERGA. Tämä ryhmä, tämän ryhmän roolia on vahvistettu ja ajatus on, että saataisiin aikaan äh, informaation vaihtoa säätelijöiden kesken. Tietyissä avainkysymyksissä tätä ryhmää, säätelijöiden ryhmää ehkäpä sitten kuullaan. Kuten sanoin, emme lähde tekemään yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Me haluamme vahvistaa äh, itsesäätelymekanismia. Tämä on direktiivi, jota on äh, täytäntöön pantu hyvin pitkälti tavallaan itsesäätelevästi. Tämän huomioon tämän direktiivin luonteen, joka liittyy mainostukset, alaikäisten suojelu ja niin edelleen, niin edelleen. Eli siis tämä ala, tämä sektori on tässä ollut hyvin paljon mukana ja alusta alkaen. Me ehdotamme tietynlaisia ähm, järjestelyitä, joilla voisimme vahvistaa tätä ja saada tämän itsesäätelyn myös toimimaan paremmin. Mutta saman aikaan ehdotamme myös, että saattaisi olla hyödyksi, että meillä olisi tietyt koodit EUn tasolla niin, että tämä itsesäätely olisi yhteensopiva sisäisten markkinoiden tavoitteiden kanssa. Eli tämä koski nyt näkökulmaa ja alkuperämaa periaatetta. Toisaalta ajatus on myös uuden aikaista direktiiviä. Tätä on jo täytäntöön pantu jonkin aikaa ja digitaaliset markkinat muuttuvat äh, nopeasti ja ihmiset ovat siirtymässä yhä enemmän online-maailmaan. Televisiokin äh, on siirtymässä pikkuhiljaa onlineille ja sitten on uusia toimijoita markkinoilla – meiltähän kysyttiinkin uusista toimijoista, kuten esimerkiksi YouTubesta ja muista. Nämä ovat uusia toimijoita, joten kun uuden aikaista menetä sääntöjä, yritämme sitten ottaa huomioon nämä markkinoiden kehityskulut. Joskus me ehdotamme, että puretaan säätelyä ja joskus me ehdotamme, että säädellään tiettyjä asioita, joita olisi säädelty ollenkaan. Tällä säätelyn purkupuolella ehdotus on alentaa olemassa olevia vaatimuksia liittyen mainostamiseen silloin, kun se liittyy mainoksen määrään. Tällä hetkellä se on 20 prosenttia tunnissa ja olemme ymmärtäneet, heränneet ymmärtämään, että kehitys kehittyy ja ei ole välttämättä järjetöntä esittää tällaisia rajoituksia televisiokanaville, koska ne hoitavat sen itsekin. Markkinoilla on uusia toimijoita, joilla ei edes ole mainoksia. Joten jos ähm, äh, mainosten määrää tänä päivänä käytetään väärin, se voi johtaa siihen, että, main, että siirrytään muille kanaville – kuulijat, kuluttajat. Joten tässä toimitaan hieman joustavammin. Se, että on tämä maksimi niin 20 prosenttia per tunti, niin me sanomme, että se on 20 prosenttia koko päivän aikana. Ja sama logiikka koskee myös tuotesijoittelua. jota monet EUn ulkopuoliset toimijat käyttävät. Säännöt ovat hieman epämääräiset Euroopassa, eikä tällaista mainostaa käytetäkään niin paljon. Kuitenkin tämä on erittäin tärkeä tulolähde, joten ajatus on antaa enemmän joustavuutta, koska enää ei ole välttämätöntä pitää kiinni näistä tiukoista säännöistä. Ja kun pyrimme nyt äh, uuden aikaanstaan näitä sääntöjä, niin me yritämme löytää paremman tasapainon näiden sääntöjen välillä, jotka koskevat televisiokanavia ja on-demand service-yrityksiä. Säännöt eivät ole samat ja säännöt ovat paljon tiukemmat. Jos katselemme alaikäisten suojelusääntöä televisiotoiminnassa, sisältö, joka on, äh, har, har, joka on haitallista alaikäisille, se on kiellettyä. Ähm, ja jos se on todennäköisesti haitallista, niin siinä on tiettyjä rajoituksia. Sitten on tämän palveluissa tällainen sisältö, joka saattaa olla haitallista, on täysin saatavilla. Ja sellainen, joka on pahasti haitallista, niin se kielletään. Äh, alaikäiset katsovat yhä vähemmän televisiota joten äh, kun heitä huomattavasti enemmän suojellaan kuitenkin televisiopuolella. Joten tässä ehdotuksessa säännöt olisivat ihan samat. sitten säännöt ovat myös hyvin erilaiset liittyen eurooppalaiseen tuotantoon. Television on sisällöstä täytyy olla eurooppalaista tuotantoa, on tämän palveluissa. Siitä ei sanota paljon mitään. Ja tämä on ollut ongelma, koska tätä ei ole harmonisoitu. Jäsenvaltiot saavat tehdä ihan mitä ne haluavat. Ja nämä on johtanut äh, kentän sirpaloitumiseen. Miten saada tähän nyt sitten parempi tasapaino? Ja televisiokanavat ovat sijoittaneet paljon enemmän äh, sisällön tuottamiseen. Joo. Tilauspalvelut, äh, on demand palvelut niissä tilanne hieman eri kuin televisiokanavalle. Jos katsoo tätä tilauspalvelua, kuten Netflix tai Orange tai Canal Play tai mikä tahansa, niin e, se, että heillä on hyvin paljon eurooppalaista sisältöä, ei tarkoita sitä, että ihmiset sitä katsoisivat. He katsovat, mitä he haluavat. Sen vuoksi nämä säännöt ovat toimineet paremmin. Ja tämä on ollut pienempi taakka tai kuormitus toimittajille. Eli tämä ei nyt ole liian kuormittava tarjoajille. Mutta jos ajatus on kuitenkin, että, että siinä ohjelmaluettelossa on kuitenkin ainakin se minimimäärä eurooppalaista ohjelmistoa. Ja tämä ehdotettu minimi on 20 prosenttia. viimeinen ehdotus, joka meillä on, on, äh, liittyy siihen, että meillä on uusia toimijoita, toimijoita markkinoilla. Audiovisuaalisessa direktiivissä puhutaan näistä audiovisuaalisista perustoista. Nämä ovat äh, toimijoita, tuottajia, toisin kuin tilauspalvelut tai televisiokanavat, niillä ei ole valvontaa tästä sisällöstä, koska se on tulee vain heidän kauttaan. Eli ihmiset katsovat nimenomaan tällaista enemmän ja enemmän. Ja siellä ei ole mitään sääntöjä liittyen esimerkiksi alaikäisiin. Ajatus on vasta markkinoiden todellisuuteen ja ja myös siirtää hieman näitä sääntöjä kattamaan myös näitä alustoja. Eli haluamme suojella alaikäisiä ja sitten saada aikaan säännöt myös vihapuhetta vastaan. Eli tässä on hieman sama asia kuin tässä sähköisessä kaupassa. Eli siis eh, tämä, tätä rajallista vastuuasiaa ei, sitä ei käytetä, mutta, mutta direktiivin uudistuksessa nämä alustat joutuvat kuitenkin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin suojellakseen alaikäisiä ja rajoittaakseen vihapuhetta. Ajatus on, että koskapa nämä eh, kanavat, tekevät, ovat ryhtyneet tiettyihin toimenpiteisiin ja ajatellen teknologiaa, niin tässä me olemme tehneet lainsäädäntöä yhdessä alan kanssa. Ja tässä olisi tarkoitus saada aikaan täysi harmonisointi. Ja tätä sitten seuraisivat ja valvoisivat riippumattomat ää, säätelijät. Vastaan mielellään kysymyksiin. Julia Reda. Julia Reda, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti komissiolle tästä esityksestä. Ensinnäkin mielestäni on hyvä, että komissio ei kyseenalaista alkuperämaa periaatetta audiovisuaalimediaalipalveluiden kohdalla. Ensinnäkin meillä on pari kysymystä. Ehdotatte saatavuusartiklan poistamista, koska teidän mielestänne sitä tulisi käsitellä tulevassa saatavuuslainsäädännössä. Minusta se on kuitenkin hieman hankala. Olemme juuri käsitelleet internetin saatavuusdirektiiviä ja päättäneet siitä koskevan trilogin. Sielläkin lopuksi neuvoston pyynnöstä jätimme ulkopuolelle yleisradiotoimijat. Se jätettiin avoimeksi silloin, kun sitten, ja käsiteltäisiin sitten, kun saatavuutta käsitellään. Vaikka tässä nyt kuitenkin viedään aika nopeasti tätä asiaa eteenpäin ja vasta kuitenkin aloitamme tuota saatavuuslainsäädännön muokkaamista, niin selkeästi nähdään, että näissä on erittäin pitkä täytäntöönpano päivämäärät. Eli vaikka me onnistuisimmekin kattamaan kaikki AV-palvelut ja yleisradiotoiminnot, niin todennäköisesti tämä tulisi voimaan paljon myöhemmin sitten, kun luomme tällaisen puutteen sen suhteen, että mitään pääsyvaatimuksia esitettäisiin. Videojakoalustat, useimmat ajattelevat tämän kuullessaan YouTubea ja varmaan aika kohtuullista olettaa, että saadaan sitten mahdollisuus raportoida esimerkiksi vihapuheesta, mutta mikä teidän määritelmänne videon, joka alustalle on, kun sanotte, että se koskee vain palveluntarjoajia, joilla, on toimituksellis, joilla ei ole toimituksellista vastuuta videosta, niin se koskee silloin myös öö, tukkumyyjiä. Ja se ei olisi hyvä siinä tapauksessa, kun ihmiset myyvät internetsivustoita. Se ei sopisi tähän tilanteeseen, joten millä tavalla erittelisit siis sen, että milloin jakoalusta alkaa ja milloin ollaan pelkästään tällainen isäntäpalvelin? Kiintiökysymyksistä selvititte jo sitä, että pelkästään ei voida verrata lineaarista palvelua videoiden tilauspalveluun ja käsittääkseni kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen on tärkeää, mutta meidän täytyy katsoa sitä, miten se oikeasti toimii käytännössä. Kaikki alkaa kysymyksestä sen suhteen, millä tavalla asia toimii. Eli jos tarjoan videopalveluita ja haluan saada 20 prosenttia kiintiö, niin onko riittävää silloin, että saan lisenssit, jos voin näyttää EastEndersin sarjan, jossa on 5000 episodia. Ja kun puhutaan tästä kysymyksestä, eikö olisi mahdollista, että videojakoalusta, jotta päätäisin 20 prosentin kiintiön, ei osta lisenssejä uusille eurooppalaisille filmille, vaan kerta kaikkiaan vain poistaa ei-eurooppalaisen palvelun sisällöstään. Mikä on teidän ajatusmaailmamme sen suhteen, miten tämä kiintiöjärjestelmä itse asiassa veisi eteenpäin eurooppalaista sisältöä ja lisäisi kulttuurista monimuotoisuutta eikä vähentäisi sitä? Mainonnasta Mielestäni on aika selvää, että yleisradiopalveluita säädellään paljon enemmän kuin mainoskanavia, mutta mainostilanne internetissä on ihan hirveä. Eikö meidän pitäisi harmonoida ylöspäin eikä alaspäin, niin kuin on tehty aika monissa muissa kohdissa. Ja lopuksi lastensuojelusta myöskin. Minusta meidän tulisi pohtia myös internetin ja yleisradiopalveluiden välisiä eroja ja katsoa sitä, millä tavalla voisimme soveltaa näitä katsomisaikoja. Esimerkiksi EU-ssa meillä on eri aikavyöhykkeet. Eh, eikö meidän pitäisi tarkastella pikemminkin vapaaehtoisia toimintamalloja, kuten esimerkiksi muita palveluita, jotka ovat tarjonneet hyvin, hyviä tuloksia? Evelyn. Evelyn. Ja, eh, Dankeschön für die Vorstellung. Eh. Kiitokset tästä esityksestä ja ehdotuksista. Yksi kysymys, joka liittyy näihin online-alustoihin. Te itse asiassa vastasitte siihen jo tuossa lopuksi. Tässä on kysymys vain audiovisuaalisista alustoista eikä yleensä alustoista, koska sinä olisi voinut ymmärtää toisellakin tavalla. Kiitokset tästä selvennyksestä, se oli ihan tärkeää. Mitä tulee näihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin, olen samaa mieltä siitä, että alkuperä, maaperiaate on hyvä. Se ehkäpä teitä hämmästyttää, mutta tässä on kysymys territoriaalisuudesta ja, ja myös tekijänoikeuskysymyksistä, jolla on tässä tärkeä rooli. Se, mikä minua tässä hieman nyt kuitenkin hämmästytti, ovat alat, joista ihan avoimesti puhuitte, että minkä te haluatte säätelyn purkua, nimittäin tuotesijoittelu ja mainonta. Minä olin Euroopan parlamentissa ja silloin kun me kävimme tämän keskustelun tästä lainsäädännöstä, silloin jo komissio halusi säätelyn purkua Parlamentti ja neuvosto kuitenkin sanoivat, että kansalaisten suojelu ja kuluttajasuojelu on myös tärkeä asia. Ja tämä argumentti, jota käytitte, no, jos, jos mainotaan liikaa, niin silloinhan kansalainen voi vaihtaa toiselle kanavalle, niin se nyt on hieman heikko argumentti. Ja tästä meidän täytyy vielä puhua varsinkin teidän argumenttinne siitä, että me saisimme sitä kautta lisää joustavuutta sen vuoksi, että eri valtioissa on erilaisia sääntöjä. No koska, mistä lähtien muut äh, valtiot ovat antaneet, äh, me olemme antaneet muiden valtioiden sanella meille mitään. Me luomme omat sääntömme Joten minä suhtautuisin hyvin varovaisesti tämän kaltaiseen argumentointiin. Lisää joustavuutta ei aina tarkoita sitä, että annetaan enemmän kuluttajaoikeuksia, vaan annetaankin enemmän oikeuksia yrittäjille. Ja nimenomaan näillä uusilla aloilla, joissa puhutaan mainostamisesta ja muusta, niin kyllä meidän täytyy nyt tämä kaikki huomioida. Ja mehän keskustelemme digitaalisten sisällön direktiivistä. Nämä ovat aloja, jotka ovat hyvin läheisiä keskenään. Ja nämä online-soittopalvelut, jos sanotaan, että teidän ei tarvitse maksaa, koska me rahoitamme tämän mainonnan kautta. Mikäli te ette halua mainontaa, niin sitten teidän täytyy ilmoittaa se ja sitten joudut taas antamaan sinun tietosi. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä, joita meidän ei tule unohtaa. Ja minusta tuntuu, että komissio on tässä hieman liikaa yksinkertaistanut tätä. Meidän täytyy tarkastella näitä kysymyksiä tarkkaan. Ja sitten vielä viimeinen asia. Ymmärsinkö oikein, että te haluaisitte Yhteispäätöksellä tämän lastensuojelun hoitaa. En ole tästä ihan varma. Myös tämä minusta on hieman epäilyttävää. Kaja Kannas. Thank you. And thank- Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Minulla on kysymys alaikäisten suojelusta. Video että eh, näitä olisi kunnon toimenpiteet, joilla suojataan alaikäisiä. Mutta tässä ei haluta eh, puuttua eh, sähköisen kaupankäynnin direktiivin. Miten näin voidaan toimia niin, että noudatetaan nämä sähköisen kaupan direktiiviä eikä ole mitään velvoitteita? Viitataanko tässä ainoastaan ilmoituksiin ja jos ei, miten voidaan asia hoitaa ilman jatkuvaa seurantaa ja eh, sisällön tarkkailua, eh, miten tämä liittyy sitten ilmaisunvapauteen näillä foorumeilla, joilla ei ole mitään toimituksellista vastuuta. Ja sitten laajempi kysymys vielä, mikä on aikuisten vanhempien rooli eh, sen sijaan, että olisi yleinen velvoite, ehkä olisi hyödyllisempää, että olisi ilmoitusvelvoite silloin, kun ei ole sopivaa sisältöä alaikäisille. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä. Seuraamme tätä asiaa lähes tarkkaan. Minulla on kysymys äh, liittyen näihin kiintiöihin. Tanskan näkökulmasta kiintiöt ovat kyseenalaisia. Meillä ei ole oikein hyviä kokemuksia kiintiöistä? Onko teillä minkäännäköistä kokemusta kerrottavaksi meille siitä, millä tavalla kiintiöt periaatteessa toimivat? Ainakin Tanskassa meillä on hyviä kokemuksia vapaaehtoisesta yhteistyöstä tuottajien kanssa – Joten miksi periaate, tämä kiintiöperiaate? Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nyt kuulleet äh, komission ehdotuksia, erilaisia ehdotuksia, jotta tämä nyt ei herää vääriä kuvia, äh, ajatuksia, niin EPP on samaa mieltä, ei vain audiovisuaalisesta direktiivistä, vaan asioista, joista me aikaisemminkin olemme täällä kehuneet. Meidän mielestämme tämä kaikki pitää nähdä yhtenä suurena kokonaisuutena, ja tämä koskee erityisesti audiovisuaalisten medioiden direktiiviä, koska meillä on lineaarisia ja ei-lineaarisia tarjontaa, ja toinen ala on hyvin säädelty ja toinen ei. Joten on realistista lähteä siitä, että löydämme järkevän kultaisen keskitien niin, että säätely koskisi kaikkia tarjontaa samalla lailla. Ja sen vuoksi me uskomme, että tämä on hyvä asia. Toinen asia, mikä mielestäni on tärkeää, on se, että suuremmat jäsenvaltiot Euroopan unionissa – selviävät omalla kielialueellaan ja kulttuurialueellaan tästä kiintiöstä, koska niiden tarjonta, filmejä, elokuvia ja musiikkia ja muuta on ihan helppoa, mutta pienemmille jäsenvaltioille tämä varmasti on hankalaa. Sen vuoksi tämän direktiivin muutos ei saa johtaa siihen, että pienten jäsenvaltioiden kulttuurin tuotanto katoaisi markkinoilta – Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että myös äh, pientä kansall- pienten kansallisten, äh, myös pienten valtioiden kansallinen tuotanto jää olemaan. Kiitos. Sinne asia. Euh, Kiitoksia tämä eh, audiovisuaalisten palveluiden direktiivi voimme onnitella siitä, että on lähennetty nämä ehtoja, jotka liittyvät toisiinsa, että laajennetaan soveltamisalaa tällä tavoin. Tällä hetkellä ne toimijat eh, ovat eh, halunneet myös, mutta haluaisin puhua näistä foorumeista. Ketkä ovat visuaalisia jakelijoita tässä tapauksessa. Eh, tässä tulee vastuukysymys etiin, e, esiin myös. Eh, ymmärrän kyllä, että eh, vastuullisia ovat sisällön tuottajat ja kuitenkaan ei ole toimituksellista vastuuta, mutta tämä herättää kysymyksiä, koska on nähty sellaisia toimijoita, jotka eivät poista sisältöä, jotka, joka on laimastaista, olipa sitten terrorismista kysymys tai seksismistä, rasismista, sellaista sisältöä, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Joka tapauksessa meillä on tässä tietyt vastuut, he eivät kuitenkaan ole toimittajia tässä. Ja tietty kriteeri valikoima pitää saada. Sillä ei ole mitään tekemistä lain kanssa. Tietyt sisällöt ovat sellaisia, että ne saattavat järkyttää joitakin, eli poistettaisiin tämän tyyppiset sisällöt. Tässä voidaan miettiä esimerkiksi sitä, että kielletään tällainen maailman synty kuva esimerkiksi, jos nämä eivät ole la, la, lakia, lainvastaisia sisältöjä. Silloin täytyy miettiä, että sovelletaan tiettyä toimintamallia. Silloin on tietty toimituksellinen linja ja kyse on toimituksellisuudesta. Minä haluaisin kysyä tätä näistä foorumeista. Jos ei ole selkeitä vastuita, niin silloin tullaan sekaviin tilanteisiin. Can I ask a couple of questions? Minä kysyisin myös muutaman kysymyksen. Artikla 6a ja 28a, niistä olen tyytyväinen, jossa puhutaan alaikäisten suojelusta tietyltä sisällöltä, joka saattaisi olla sopimatonta. Tämä koskisi kaikkea. Me kävimme tästä telekompaketissa paketissa valtavan kiistan vanhempien valvonnasta. Jotkut täällä olivat sitä pieltä, että ei pitäisi antaa vanhemmille tällaista ohjausta, koska se voisi johtaa siihen, että blokeerataan tietynlaista sisältöä. Ja minusta taas sitten vanhemmille pitää antaa informaatiota niin, että he voivat blokeerata tietyt ohjelmat. Voitteko te varmistaa, että että tästä ei tule samaa ristiriitaa kuin telekompaketissa, vaan voimme olla varmoja siitä vanhempina, että alaikäiset eivät pääse katsomaan kaikkea. Te sanoitte myös, että haluatte pitää kiinni alkuperämaaperiaatteesta, mutta palvelun tuottajat, heitä verotetaan sitten taas ei alkuperämaan periaatteen mukaan. Ja sitten tämä mainonta 12 minuuttia tunnissa niin tarkoittaako se sitä, että jossain johonkin aikaan päivästä voidaan vetää koko päivän mainoskiinteo? Eli silloin tulisi tuo vain non-stop mainoksia, koska sitä me emme nyt ainakaan halua. Kiitos. I understand someone from the Commission has decided that they now want nyt komissiosta. Varmasti joku haluaa antaa oman esityksensä näistä alustoista. Meillä ei ole tosiaankaan tällaisen aikaa. Voitteko vastata näihin kysymyksiin? Ajatellen AVMssä. Um, okay. Could you, could you come back on AVMS, okay. or we just look at the next okay. question? So, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon um, kysymyksistänne. Ja um, pyytäisin uh, selkeyttämään tiettyjä näkökohtia, uh, jotka eivät tulleet aivan selväksi. Ensimmäinen kysymys uh, pitää um, hyvin, olla hyvin varovainen, jos avoimesti sanotaan, että on sääntelyn purkua me olemme tehneet vaikutusten arvioinnin, joten me tie, tiedämme, mitä ehdotamme tässä, mutta suoraan sanoen emme usko, että tämänhetkinen tilanne on verrattavissa laisinkaan tilanteeseen, joka meillä oli montako vuotta se nyt sitten olikaan 2009 tai 2007, eh, joka täytäntöön pantiin 2009. Markkinat eivät ole lainkaan samanlaiset tällä hetkellä. Ja suoraan sanoen olemme analysoineet, eh, millainen eh, on halu nykypäivän katsojilla. Eh, silloin siirrytään, jos on liikaa mainontaa. Kyse ei ole siitä, että nyt 20 minuuttia mainoksia mennään yhtenä pötkönä. Sanotaan nyt yleisradioyhtiöille, että niiden pitää hallita oma ajanhallintansa. Miksi uskomme, että tätä ei käytetä väärin? Tämä johtuu siitä, että mainonnan arvo kasvaa silloin, kun sitä on vähemmän. Mitä enemmän aikaa on, silloin on sitä alempi arvo. Normaalisti sanomme, että näiden yhtiöiden pitäisi pystyä mittaamaan asia taloudellisesti ja katsoa, miten se menee. Jos jäsenvaltiossa jäsenvaltio on sitä mieltä, että markkinoiden kehitys ei ole siinä vaiheessa. Meillä on vähimmäisharmonisointi ja voi pitää tiukemmat säännöt, jos haluaa. Mitä tulee sitten tuotesijoitteluun? Minä en saanut näitä asioita järjestykseen nyt, huomaan sen. Joka tapauksessa jatkan tästä ja sitten mennään takaisin edustaja Redan kysymyksiin. Eli tuotesijoitteluargumentti, jos on enemmän Yhdysvalloista, niin sitten eh, meidänkin pitäisi harjoittaa sitä. Näin en, eh, näin sanonut, enkä ainakaan tarkoittanut sitä. Sanoin, että tuotesijoittelu tällä hetkellä, siinä säännöt eh, sanovat, että e, sen ei pitäisi, pitäisi olla liian e, näkyvää. Jos sellaista on, pitää kertoa tuotesijoittelusta. Jos e, on eurooppalainen tuotanto kyseessä, niin silloin tiedetään, mitä tuotetaan ja sinne voidaan laittaa tuotesijoittelua. Ja TV-yhtiö voi sanoa, voiko sellaista olla se, mitä tulee muualta, minulla ei ole sille väliä, mutta, mutta eh, kyllä eh, se teki asiasta monimutkaisemman eh, sen lisäksi, mitä olemme katsoneet vaikutusten arvioinnissa. Säännöt, joita sääntelijät sovelsivat hyvin eri tavoin, mitä, mitä niillä tarkoitetaan. Se, mitä sanotaan nyt siis meidän pitää tunnustaa markkinoiden todellisuus. Tuotesijoittelua on ja mm, siitä pitää kertoa katsojalle avoimuussääntöjen mukaisesti. Ja tämä on siis meidän ehdotuksessamme selkeytys ajatellen alikäisten suojelua. Öö, <clears throat> pitäisikö tämä sitten täytäntöön panna, mitä kautta? Meillä on tietyt säännöt ajatellen alaikäisiä myös tilauspalveluissa ja lineaarisissa palveluissa on siis velvoite varmistua siitä, että alaikäiset eivät näe tietyn tyyppisiä sisältöjä. Me lisäsimme kyllä uuden artiklan 6b ja siinä rohkaisemme täytäntöön panemaan sääntelyn myötä ja siinä sanotaan, että pitäisi olla tietoa siitä, että tietty ohjelma sisältää, äh, sisältää äh, äh, esimerkiksi seksiä tai väkivaltaa asiasta pitäisi ilmoittaa niin, että vanhemmat voivat päättää, saavatko alkaiset katsoa. Ja tämä pitäisi hoitaa yhteis- säätelyn mukaisesti. Totta kai tämän tyyppisistä toimista pitää saada tietoa. Ja nyt sitten palaan edustaja Redän kysymykseen. Kysymys sitten ähm, saatavuudesta, mitä tulee ähm, tähän äh, jos ei ole vielä hyväksytty, kun ei vielä ole hyväksytty AVMS-direktiiviä, niin ähm, tietenkin tämä direktiivi on voimassa ennen kuin on mitään muuta välinettä voimassa. Ja olemme tietoisia siitä, että on tiettyjä toimijoita sekä parlamentissa että neuvostossa, jotka ovat sitä mieltä, että pitäisi olla audiovisuaalisen alueen saatavuudesta erityisasema. Toisaalta ollaan sitä mieltä, että tämä on mahdollinen väline. Jos lainsäätäjä on sitä mieltä, eh, että pitää olla, niin totta kai. Ja sitten eh, foorumit, mitä tämä videon jakofoorumi tarkoittaa, se on mielenkiintoinen kysymys, niin kuin sanoin. Kyse ei ole kaikista foorumeista, vaan eh, me olemme sitä mieltä, että audiovisuaalinen on erityisasemassa, koska sen viesti on erittäin vahva ja siitä syystä meillä on erityinen direktiivi tälle alalle ja olemme sitä mieltä, että tämä pätee edelleen verkkomaailmassa. Ja siitä syystä videojakofoorumit, niiden tarkoituksena on jakaa visuaalista sisältöä. Tämä tietenkin sulkee ulkopuolelle muun tyyppiset foorumit, joiden tarkoitus ei ole tämä. Tietenkin se pitää olla julkinen yksityiset eh, foorumit, niitä ei tietenkään kateta. Ja sitten tärkeää on se, että eh, totta kai jos, eh, jos on vastuu, niin saatetaan kattaa, mutta on tietty vaatimus siitä, että formin tarjoajalla on vastuu siitä, miten asiat esitetään tässä mielessä se on äh, äh, aivan erilainen kuin pelkästään tällainen isännöintipalvelu, isäntäpalvelu. Äh, tähän mennessä siis asia on toiminut niin, että tietyissä jäsenvaltioissa aika monessa 16 on jo tällaiset jaot luetteloitu, miten näitä lasketaan. Jotkut laskevat äh, ähm, te, äh, ajatellen äh, ranskalaista systeemiä esimerkiksi, että mm, lasketaan kaikki eurooppalaiset teokset ja sitten lasketaan minuutteja. Ei ole mitään EU-järjestelmää, koska tällä hetkellä tämä artikla 13 ei äm, pakota mihinkään tiettyyn järjestelmään. Tämä on asia, jota pitäisi vielä tarkastella ja me analysoimme sitä, olemme täysin tietoisia siitä, että seuraukset voivat olla erilaisia. On siis se episodijärjestelmä tai sitten ajoitusjärjestelmä. Nämä ovat ne kaksi vaihtoehtoa, joita on. Ja tämän lisäksi on myös niin, totta kai minä halusin selkeyttää myös tätä, että videofoorumit 20 prosenttia, sitä ei sovelleta äh, näihin videofoorumeihin ainoastaan tilauspalveluihin. Ja sitten nämä äh, maino, mainokset, äh, niin parikin syytä. Ensinnäkin me toimimme tässä ongelmapohjaisesti, kun tunnistamme ongelman, me toimimme, me jos tässä nyt puhutaan internetistä, me ähm, tunnistamme tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät vihapuheeseen tai äh, alaikäisiin. Ja tällä hetkellä äh, on jo EUn väline, joka on äh, toimiva ja joissakin jäsenvaltioissa, Ranskassa, Yhdys, Yhdysvässä kuningaskunnassa, näitä sovelletaan jo aivan äskettäin komissio on antanut tietyt esitykset, miten sovelletaan direktiiviä verkkomaailmaan, eli meillä on oikeudellinen väline, hyvän kauppatavan vastaiset toimet direktiivi, ja sitten lasten suojelusäännökset tilauspalveluissa. Lasten ei pitäisi katsoa tietyn tietyn ajan jälkeen. Tämä, ei ole, tämä on aika monimutkaista. Siinä sanotaan, että pitäisi olla toimenpiteitä ja olet aivan oikeassa siinä, että otat esiin, että monissa jäsenvaltioissa tästä asiasta keskustellaan, esimerkiksi Alankomaissa. Ähm. Voisitteko äh, pikkuhiljaa päätellä puheenvuoronne? Niin, minulta kysyttiin vielä, mikä on äh, kiintiologiikka. Minä äh, selitän sen. Emme usko, että äh, tilauspalveluissa kiintiöt eivät ole mikään ratkaisu. 80 prosenttia on, on tosiaan noissa luetteloissa. Meidän mielestämme on tärkeää, että annetaan etusija näille sisällöille. Jos ei edes minimiosiota anneta, eli 20 prosenttia tässä oli meidän logiikkamme. Erittäin hyvä kysymys siitä, että foorumeilla on omat kriteerinsä, mikä on ja mikä ei ole vihapuhetta. Ajatuksena tässä on se, että tämän esityksen mukaisesti se, mikä on vahingollista, se liittyy nimenomaan tähän asiakirjaan. Eli periaatteessa käsittelemme tämän tässä. The levy, yeah. Uh, maybe the levy, it's an important one. I... Vielä tämä, nämä maksut. Tästä kysyttiin tästä kohdemaasta. Me emme usko, että se mitä täällä nyt tehdään olisi niin, että siirrymme kohdemaahan. Me haluamme selkeyttää vain sitä, että tietyt säännökset, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin verot, niissä noudatetaan samoja periaatteita kuin veroissa. Tämä on siis ajatuksena tuolla takana. Me olemme rajoittuneet ainoastaan tähän säädökseen ajatellen maksuja. Kiitos. Thank you. Thank you very much for detailed... Kiitoksia näin yksityiskohtaisesta esityksestä. Antaisin teille ehdotuksen. Kun tulette esittelemään meille ehdotuksen, on todella hyödyksi, jos voisitte vähän myös laittaa näitä tuollaisilla ranskalaisilla viivoilla meille esille, jotta meidän olisi helpompi seurata. Tämä asia oli tarkoitus jakaa AVMSn ja näiden alusten välillä. Ja nyt aika on loppunut koska koordinaattorinen kokouksen oli tarkoitus alkaa kello viisi, eli nyt ei ole enää aikaa kuunnella esitystä alustasta. Jollei haluaisin nyt aloittaa, mutta ajattelin, että haluatte nyt varmaan siirtyä koordinaattorinen kokoukseen. Olen käynyt keskustelua siitä, että pyrkisimme hoitamaan nämä alustat toisessa kokouksessa ja antamaan teille kunnolla aikaa. Ja en halua, että menette takaisin komissio ajattelee, että alustat ovat meille aivan yhden tekeviä. Kyllä me niistä välitämme, varsinkin kuluttajien liittyvät näkökohdat. Meillä on paljon kysymyksiä myös meidän valiokunnaltamme AVMSstä, joten me olemme sitä mieltä, että nämä ovat tärkeitä asioita. Kiitoksia ja me odottelemaan innolla selkeää komission esitystä alustoista ensi kerralla. Näin koordinaattorin kokous alkaa, se hoidetaan suljetuin ovin. Jos teitä olisi siis sinne kutsuttu, pyydän teitä poistumaan. Um, why is my coordinator?